Oikein, oikein hyvää iltapäivää. Toivotan teidät äh, lämpimästi tervetulleeksi talousarvevalvontavaliokunnan tämän vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Haluan toivottaa teille kaikille mitä parhainta menestyksekästä uutta vuotta 2016. Toivon, että vuosi on käynnistynyt hyvin. Äh, teidän kaikkien kohdalla ainakin näytätte hyvin levänneiltä ja piirteiltä kaikki. Katsotaanpa sitten tätä esityslista luonnosta. Kukaan ei ole ilmoittanut vastustavansa esityslistaa tällaisenaan, joten esityslista voidaan hyväksyä. Samoin teillä on täällä Cont News-lehti, jossa ovat hyväksyttäväksi tiedoksi pöytäkirjat 90. marraskuuta, 30. marraskuuta, 1. joulukuuta, 3. joulukuuta ja 7. joulukuuta kokouksista. Ja näin voimmekin siirtyä esityslistan kohtaan neljä, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen ää, vuosi ohjelma 2016. Toivotan tervetulleeksi paitsi tilintarkastustuomioistuimen presidentin äh, herra Silva Calderan, myös muut tilintarkastustuomioistuimen läsnä olevat jäsenet. Mehän vastikään kävimme vierailulla tilintarkastustuomioistuimessa, teimme omia ehdotuksiamme ja siksipä arvoisa äh, presidentti, äh, onkin nyt mielenkiintoista kuulla teidän ensi, tämän vuoden työohjelmastanne. Olkaa hyvä. Thank you, um, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä kutsusta tulla esittelemään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työohjelman. Haluaisin tässä yhteydessä toivottaa teille oikein hyvää uutta vuotta 2016. 2016 tulee olemaan ikään kuin testi vuosi Euroopan unionille ja sen toimielimille. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden edessä on ratkaisevan tärkeitä pitkäaikaisia haasteita ja tällaisia jatkuvia niin sanottuja kriisejä. Taloutta ja työllisyyttä on vahvistettava edelleen, on saavutettava uusia kestäviä ilmastotavoitteita ja hallinnoitava maahanmuuttokysymyksiä ja torjuttava terrorismia. Tämän takia Euroopan unionille on hyvin tärkeää hyödyntää mahdollisimman hyvin rajallisia sen käytettävissä olevia resursseja sekä lainsäädännön että budjetin kannalta ja myös niin, että todella parannetaan priorisointeja, parannetaan tuloksellisuutta ja saavutuksia. Tämä onnistuisi parhaiten, mikäli käyttäisimme tätä puoliväli arviointia koskien pitkäaikaistrategiaa ja monivuotista rahoituskehystä tähän tarkoitukseen. Nämä ovat avainkysymyksessä, avainasemassa olevia kysymyksiä Euroopan unionille. Vuoden 2016 työohjelmamme heijastelee tätä todellisuutta. Siinä on määrä määritellyt tarkastukset, jotka on tarkoitus tehdä 2016 ja kertomukset, jotka aiomme julkaista vuoden aikana. Pyrimme julkaisemaan ja tuottamaan yli 50 vuosikertomusta. Lisäksi tulemme vahvasti keskittymään suoritustarkastukseen. Emme tietenkään, tai Tietenkään emme voi tarkastaa kaikkea. Meidän on siis keskitettävä työmme siihen, missä uskomme voi, voida tuoda eniten lisää arvoa. Tätä varten meidän on tunnistettava tarkastusprioriteetteja, jotka ohjaavat työtämme seuraavan kolmen vuoden aikana. Nämä prioriteetit näkyvät ohjelmassamme. Siinä pyritään valitsemaan on uusia tehtäviä erityiskertomuksia varten. Ja ne edustavat alueita, joiden osalta haluamme pitkä, pitkän ajan tietoa ja tarkistukseen liittyviä kokemuksia. Tänä vuonna päivitämme Euroopan unionin kehityksen katsausta ja päivitämme ymmärrystämme koskien ympäristöä ja sidosryhmiemme tarpeita. Tämän vuoden työohjelman osalta enemmän kuin koskaan mikrofoni katkesi puhujalta. Uh, that I've been able to attend before this year to, uh, Tänä vuonna jatkamme tätä uutta työskentelytapaa. Toimielinten välinen sen vuoropuhelun pitäisi olla pysyvänä elementtinä tarkastustoiminnassamme. Se on keskeinen osa niin, että meidän työstämme tulisi mahdollisimman käyttökelpoista ja relevantteja, koska näin voimme paremmin tunnistaa prioriteettimme ja valita ne aiheet, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä – kussakin tarkastusharjoituksessa ja näin voimme välttää sen, että syntyisi tällaisia odotuskuiluja. Viime lokakuussa tämän valiokunnan jäsenvaltiot kävivät vierailulla tilintarkastustuomioistuimessa ja silloin jo luonnostelin vuonna 2016 prioriteetteja. Tänään haluaisin puuttua mu- muutamiin prioriteetteihin, joiden käsittelyn alo- haluamme aloittaa vuonna 2016. Kuten alussa mainitsin, talouden, ja työpaikko- talouden parantaminen ja työpaikkojen luominen on edelleen avainprioriteetti EUlle. Viime vuosina olemme priorisoineet nuorisotyöllisyystoimien tarkastusta. Kollegani Iljana Ivanova esittelee tuoreimmat erityiskertomuksemme tästä aiheesta seuraavassa esityslistan kohdassa. Vuonna 2016 käännämme huomioimme siihen, kuinka voimme vahvistaa sisämarkkinoita ja näin parantaa talouden toimintaa. Ja tähän liittyy myös aloitteet, jotka liittyvät komission digitaaliagendaan. Erityisesti haluamme aloittaa tarkastuksia, jotka koskevat työntekijöiden liikkuvuuden tukemista, laajakaista, infrastruktuuria ja maan maantie- ja junaverkostoja sekä aloitteita, joilla poistetaan yhtenäismarkkinoiden esteitä ja parannetaan rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Euroopan taloudessa vasta nyt alamme ymmärtämään ja kehittämään, se, se kehittyy ainoastaan mikäli toimimme moitteettomasti varainhoidon ja talouden hallinnon alalla. Tämä on prioriteettimme vuonna 2016 aiomme raportoida jäsenvaltioiden annetusta rahoitustuesta, ylijäämistä, liiallista ylijäämistä ja näistä laitoksista. Edelleen tarkastus aiotaan tehdä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisiratkaisumekanismista ensimmäistä kertaa ja aloittaa Euroopan ohjausjakson ensimmäinen vi, ensimmäisen viiden vuoden arviointia. Energiapolitiikka on edelleen prioriteetti, vaan 2015 julkaisemme erityisen kertomuksen koskien sisäis, eh, eli energiamarkkinoita ja energia mm, tarjontaa. Vuonna 2016 prioriteettina tulemaan energia ja ilmasto. Se on aihe, jota syvennämme uudessa niin sanotussa landscape-katsauksessa ilmastotavoitteisiin pääseminen, pääsemisellä on merkittäviä seurauksia monille perinteisille alueille, joihin EU-rahoja käytetään. Tänä vuonna aiomme raportoida siitä, kuinka 20 prosenttia varoista olisi sidottu ilmastotoimintaan ja EU-budjetista. Erityisesti kiinnitämme, kiinnitämme huomiota biopolttoaineeseen, maatalouden käytäntöihin ja maaseudun uusiutuviin energialähteisiin. Näiden lisäksi meillä on yksi merkittävä tarkastustavoite vuonna 2016, turvapaikka, maahanmuutto ja turvallisuuskysymykset. Kuten valiokunta tietää, me olemme tarkastamassa parhaillaan maahanmuuttoon kulutusta eläisellä välimerellä ja itäisen naapur, naapurimaiden maissa. Olemme alkuvaiheessa ja kuulemismenettelyssä työ on hyvin tärkeää ja näin ollen se pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Vuonna 2014 aloitimme tämän tarkastusharjoituksen ja Euroopan unioni sen jälkeen ottanut vastaan ennalta näkemättömän määrän pakolaisia ja monet heistä hakevat turvapaikkaa. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin, joilla puututaan tähän kriisiin ja lisätoimia on suunnitella tänä vuonna. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin aikoo aloittaa uuden tarkastuksen myöhemmin tänä vuonna. Vastauksena äh, tai se koskisi komission vastausta pakolaiskriisiin. Perustana olisi Euroopan unionin politiikan tietty, tietämys tällä alalla mehän saamme sitä aikaisemman kertomuksen pohjalta. Vuonna 2016 aiomme aloittaa tar- tarkastuksia koskien terrorismin torjunnan välineitä, ihmiskaupan ehkäisyvälineitä ja apua maille, jotka voisivat olla mahdollisia maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden lähteitä, kuten Tunisia ja Keski-Afrikan tasavalta. Kuten aikaisempina vuosina aiomme tehdä työtä useiden erityiskertomusten parissa koskien koordinointia ja täytäntöpanopolitiikkaa, kuten Euroopan unionin 2020-strategia, merkittävimmät kulutusohjelmat ja virastot ja muut elimet. Mitä tulee näihin merkittävimpiin kulutusohjelmiin, aiomme katsoa, kuinka EU-varoja otetaan vastaan, miten hankkeita valitaan ja millaisia vara- varanhoitoon liittyviä oikaisuja koheesion alalla on tehty sekä puutumme myös tähän maatalouden perusmaksujärjestelmään. Mitä tulee EUn elimeen, aiomme arvioida innovaatio- ja verkosto täytäntöpanon viraston toimintaa ja Euroopan yhteisten teknologisten aloitteiden toimintaa ja Euroopan tuomioistuinta myös tarkastellaan. Prioriteetit tulevat näkymään myös vuosikertomuksessamme seuraavaa vuosikertomus koskien EUn budjettia tulee ottamaan mukaan myös turvallisuutta ja kansallisuutta koskevan luvun monivuotisen rahoituskehysten osalta. Me jatkamme edelleen keskittymistä tuloksellisuuteen ja aiomme kertoa budjetin osalta komission puolivälin katsauksesta koskien 2020-strategiaa ja sitä, missä määrin horisontti 2020-ohjelma on keskittynyt tuloksiin ja saavuttanut strategian tavoitteita. Tulemme myös raportoimaan jälleen kerran näistä, tästä tuloksellisuudesta, joka johtuu yhteisestä hallinnoinnista, yhteisessä hallinnoinnissa olevista luvuista. Edelleen seuraamme EUn varojen vastaanottokyvyn kehittymistä ja rahoitusvälineiden käyttöä varainhoidossa. Hyvä puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, kuten komissio aivan oikein sanoi työohjelmassa 2016 vuotta varten, emme voi enää jatkaa entiseen malliin. Tilintarkastustuomio istuin tunnustaa tämän tosiaan asian itsekin. Tähän mennessä olen kattanut tarkastusprioriteettimme vuonna 2016. Nyt haluaisin lyhyesti puhua siitä, kuinka tilintarkastustuomioistuin aikoo parantaa omaa tuloksellisuuttaan instituutiona. Vuonna 2016 meidän on hallinnoitava merkittäviä muutoksia omassa toimielimessämme, kun teemme eri uudistuksia osana strategiaamme 2013-2017. Tämän kuukauden alussa uusi tehtäväpohjainen organisaation malli on tullut voimaan. Uskomme, että sen avulla voimme hallinnoida tehtäviämme ja resurssejamme yksinkertaisemmalla ja joustavammalla tavalla tulevina vuosina. Erityisesti uskon, että sen kautta voimme hyväksyä erityiskertomukset, jotka aloitimme vuonna 2016 13 kuukauden aikapuitteissa, niin kuin varanhoitoasetus nyt edellyttää. Toimitamme lisää strategian täytäntöpanon edistymisestä ja suosituksista jatkossa, kun toimitamme vuonna 2015 toimintakertomuksemme parlamentille. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, nämä ovat todella haastavia aikoja unionillemme. Euroopan toimielinten on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme ratkaista nämä valtavat ongelmat. Meidän on kaikkien käytettävä valtaamme ja resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2016 tilintarkastustuomioistuin pyrkii antamaan oman panoksensa täytäntöön panemalla tätä työohjelmaa, jonka minulla on ollut tänään kunnia teille esitellä. Suuret kiitokset. Kiitokset. Hyvin vaikuttava kokonaiskatsaus hyvin vaikuttavasta suunnitelmastanne tälle vuodelle. Täällä talousarvion valvontavaliokunnassa äh, olemme hyvin kiinnostuneita siitä, että me ja myös muut valiokunnat, äh, alakohtaiset valiokunnat täällä Euroopan parlamentissa voimme antaa panoksemme teidän työhönne. Ja kun ajatellaan teidän valmist esittelemianne erityiskertomuksia. Ne ovat meille Euroopan parlamentissa äärimmäisen tärkeitä. Kutsumme aina eri alakohtaiset valiokunnat äh, kuuntelemaan näitä esityksiä ja näin äh, saamaan tätä tärkeää tietoa teiltä No, ehkäpä voidaan todeta varovasti, että parantamisen varaakin on sen suhteen, miten suurta mielenkiintoa eri valiokunnat osoittavat erityiskertomuksianne kohtaan. Siksi olikin mielestäni aivan erinomaista, että olitte vieraana valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Ja ainahan, kun kehitellään jotain uutta toimintamallia, niin äh, se tulee toistaa äh, niin monta kertaa, että äh, se ymmärretään. Ja meidän täytyy varmaankin yrittää nyt tehdä kaikille kollegoille Euroopan parlamentissa selväksi, että olemme tosissamme tämän yhteistyön vahvistamisen suhteen. Sama koskee muuten myös sitten maatalousvaliokunnan jäseniä. Nyt tässä lähestytään ohjelmien puolivälin arviota. Ja tähän olette itse asiassa viitannut puheenvuorossanne. Onko teillä sellainen ajatus, että automaattisesti tulette ohjelmia tarkastelemaan tässä puoliväliarvion puitteissa vai pitääkö meidän esittää teille erityispyyntöjä asian suhteen? On äärimmäisen tärkeää, että nyt tässä puolivälissä todella tarkastellaan sitä, miten ohjelmat ovat toimineet. Toki Maksuja ei ole kovin paljon vielä toteutettu uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joten hiukan tässä joudutaan mm, sumussa kulkemaan, mutta kyllä varmasti tarpeen olisi tilintarkastustuomioistuimen vaikka sataprosenttisen varmaa tietopohjaa asiasta vielä olekaan, niin kuitenkin toimia. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni ja sitten toinen kysymykseni tilintarkastustuomioistuimen mm, henkilöstö on hieman muuttunut tai vaihtunut. Jos ajatellaan nyt jäseniä, niin on tullut noin kolmannes uusia. Ja jos yrityksessä esimerkiksi kolmannes henkilöstöstä vaihtuu, niin kyllähän se tietenkin vaikuttaa yrityksen toimintaan. Joten jos no, ajatellaan nyt uusia valittuja jäseniä, niin mitä aiotte tehdä Eh, jotta heidät nivotaan osaksi yhteisöön ja, ja tähän, mukaan tähän työhön mitä pikimmin. Tiedän täältä Euroopan parlamentistakin sen, että kun uusia jäseniä tulee paljon, niin onhan tässä tietty tällainen sisäänajo aika. Eh, mutta mm, toivon, että teillä on kunnollinen sisäänajo tässä käynnissä. Sitten vielä kun ajatellaan todella tilintarkastustuomioistuimen uutta kokoonpanoa ja sitten tätä työskentelyä eri osastoissa, niin kysyisin, että onko muita kohtia, jotka meidän tulisi ottaa huomioon, kun tilintarkastustuomioistuimeen nimetään uusia jäseniä. Kiitän jo ennalta vastauksistanne. Thank you for, for those Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä, rouva puheenjohtaja. Ja kiitokset siitä, että korostitte sitä, miten parlamentin asiat huomioidaan, ei ainoastaan tähän valiokuntaan, vaan kaikkiin parlamentin toimijoihin liittyen, eli että ymmärrämme, mitkä ovat eri valiokuntien prioriteetit. Mielestämme näin jokaisen näkökulmasta katsottuna meidän työmme korostuu ja paranee. Siihenhän me pyrimme. Eli se, mitä meillä on käytettävissä, niin niitä yritetään käyttää mahdollisimman tuloksellisesti hyväksi. Eli näin tuemme myöskin parlamentaarikkojen työskentelyä. Ja haluaisinkin korostaa sitä, että jos puhe, valikuntien puheenjohtajan kokouksen kautta voitaisiin löytää toimivampi lähestymistapa, niin se olisi hyvä asia – joka tapauksessa vuoden alkupuolella voisimme aloittaa keskustelut siitä, miten voisimme tehostaa keskeisimpien kysymysten käsittelyä. Mielestäni tämä olisi tärkeä asia. Näin voisimme myöskin huomioida paremmin parlamentin esittämät toiveet ja huolenaiheet. Puolivälin tarkastus MFFn liittyen on meidän mielestämme eräänlainen mahdollisuuksien hetki. Noin voimme katsoa unionin rahoituspuolen hallintoa. Kun marraskuussa tätä asiaa käsittelin, niin korostin, että meidän tulisi unionin varoja käyttää tehokkaammin hyväksi. Eli budjettia käytetään pääpainopiste asioiden käsittelyyn huomioiden keskeisimmät haasteet, mutta vielä joustavammin, eli että voidaan huomioida myöskin yllättävät tehtävät. Ja olemme työstäneet lyhyen asiakirjan, joka tullaan piakkoin julkaisemaan. Sieltä löytyvät keskeisimmät kolme pilaria, jotka hyödyttäisivät MFF. Ensinnäkin katsotaan, ovatko tavoitteet oikein valitut, eli tavoitteita täytyy tarkastella. Toisaalta taas meidän täytyy pohtia sitä, miten hallintoprosessit toimivat, voitaisiinko asioita yksinkertaistaa ja näin varmistaa, että nykyisiä välineitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi Eli yksinkertaista ja helpottaa varojen käyttöä ja välttyä näin vastaanottokykyyn liittyviltä ongelmilta. Ja sitten vielä tilivelvollisuuskysymykseen. Nyt on luotu uusia budjetin ulkopuolisia välineitä ja meidän täytyy varmistaa, että nämä budjetin ulkopuolella olevat välineet, vaikka ovatkin tärkeitä, niin niitä ei voida ilman sen kummempaa käsittelyä vain hyödyntää ja hyväksyä. Me ehdottaisimmekin, että vuoden kuluessa, vuoden loppupuolella tämä puolivuotistarkastus tehdään, mutta me yritämme katsoa tehdyn työn pohjalta sitä, että mitkä tekijät olisivat sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä tukemaan näitä kolmea mainitsemani pilaria katsoa, mitä voisimme oppia menneistä edellisistä tarkastuksista, jotta sitä kautta voimme kohdentaa työtämme vielä paremmin niiltä osin kuin äsken mainitsin. Miten voimme siis unionin talousarviota käyttää parhaiten hyväksi toivottujen tulosten aikaansaamiseksi? tarjoten samalla riittävää joustavuutta rahoitusvälineiden puolella. Toivon, että voimme valiokuntanne kanssa tehdä tiivistä yhteistyötä ja komissionkin kanssa, koska komissiohan vastaa tästä itse prosessin aloittamisesta. Ja tietenkin me haluamme tehdä yhteistyötä myöskin komission neuvoston kanssa niiltä osin, kun neuvosto on päätöksentekijänä mukana. Mitä tulee uudistuksiin, se vaikuttaa jäseniin, henkilöstöön, riippumatta siitä, mitä tehtäviä he hoitavat. yksinkertaistaan voisin sanoakin, että tarjotaan resursseja tehtävien hoitamiseksi, mutta tehtäviä ei lähdetä kehittämään henkilöiden työllistämiseksi. Jos katsotaan nykyistä henkilöstöä tai uusia työntekijöitä, niin heidän osalta ongelmia ei tule ilmenemään, sillä meillä on useampien kuukausien sisäänajo aika käytössä ja tänä aikana perehdytetään tuomioistuimen toimintaan. Kymmenen henkilöä on tulossa uutena paikalle 9 toukokuussa, 9 toukokuussa ja yksi jo aikaisemmin ja tarkoituksenamme on varmistaa, että toukokuussa todellakin nämä yhdeksän henkilöä saadaan otettua vastaan – koska muuten meille syntyy ongelmia henkilöstön myymisen osalta ja se ei ole tietenkään kenenkään edun mukaista. Mutta jos henkilöt tulevat samanaikaisesti taloon, niin toivotamme heidät tietenkin tervetulleeksi ja me olemme valmiita integroimaan heidät talomme työhön. Minä uskon, että nykyisen teknologian ja tietotaidon pohjalta voimme varmistaa, että henkilöt voidaan osoittaa tarvittaviin tehtäviin. Meillä on todellakin tällainen jaostojärjestelmä, mutta meidän täytyy katsoa, että miten tämä toimisi parhaiten, jotta mahdollisimman joustavasti ja avoimesti töitä voidaan järjestää ja näin varmistaa, että prioriteetteja voidaan käsitellä ja näitä jaostouudistuksia paraikaa käsitellään. Ja kuten sanottu, tekemällä oppiin. Täytyy perehtyä instituution toimintaan tietenkin mutta minä uskon, että kaikki, jotka mahdollisesti tulevat talomme, niin tietävät, miten unionin taloudellinen järjestelmä toimii, joten tältä osin ongelmia ei tule ilmenemään. Ja jos henkilöiden taustat ovat erilaiset, niin mielestäni se on hyvä asia silloin, kun yritämme tarttua uusiin haasteisiin, uusiinkin kysymyksiin, kuten kriisin ratkaisujärjestelmä on osoittanut. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Kollega Ajala Sender on seuraava puhujalistallani. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan minäkin toivottaa puolestani kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta. Ja luonnollisesti budjetti. Toivomme, että vuosi 2016 olisi edellistä parempi vuosi paitsi kansalaisille myös meille, jotta saisimme mahdollisimman hyvällä tavalla hoidettua myös nämä Euroopan unionin eh, tili- ja tarkastusasiat. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimen eh, presidenttiä hänen eh, ehdotuksestaan, joka on hyvin mielenkiintoinen tulevaisuutta silmällä pitäen ja ylipäätään se, miten tilintarkastustuomioistuin muuttuu, muuttuu toimielimenä äh, vastatakseen entistä paremmin niihin tarpeisiin, äh, joita äh, Euroopan unionilla on. Ja olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentin eri valiokunnat ovat mukana äh, tässä työssä, ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen äh, erityiskertomukset äh, sekä sen, mihin aiheisiin puututaan ja miten voidaan ylipäätään parantaa parlamentin työtä eri valiokunnissa saaden apua tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksilta ja ylipäätään saamme monia tietoja, monia suosituksia, jotka meidän tulisi entistä paremmin voida ottaa käyttöön ja hyödyksi työssämme. Ja nyt haluaisinkin kysyä teiltä, kun meillä on vuoropuhelua teidän sekä eri alakohtaisten valiokuntien välillä Euroopan parlamentissa, niin millä tavalla tänä uutena vuotena Ähm, aiotte vahvistaa tätä yhteistyötä entisestään ja miten me voisimme mahdollisesti teitä auttaa siinä niin, että teidän erityiskertomuksenne saisivat entistä parempaa kaikupohjaa täällä Euroopan parlamentissa. Kun ajatellaan äh, eri aiheita, joista puhutaan, niin äh, yhä laajemmin äh, käsitys alkaa olla se, että että eh, puhutaan paitsi yksittäisistä budjettikohdista ja niiden toteutumisesta ylipäätään tällaista suuremmista suuntauksista ja suuntaviivoista. Ja tämä tietenkin heijastuu myös tilintarkastustuomioistuimen työhön, kun ajatellaan nyt tätä eri ohjelmien puolivälin arvio, arviota tai 2013-2017 eh, kaudella on nyt hyvin tärkeää ja mielenkiintoista nähdä, Äh, tietenkin vastuuvapaus, vuosittainen vastuuvapaus äh, kertoo omaa kertomansa, mutta sitten ovat nämä, nämä suuremmat suuntaukset. Äh, te viittasitte tässä vaikkapa nyt energia-alaan, joka on hyvin tärkeänä noussut entistä merkittävämmäksi. Ja mietinkin, että voisiko tilintarkastustuomioistuin yhdessä meidän valiokuntamme kanssa ähm, kun tässä nyt on ollut tiettyä turhautumista siitä, että eh, Euroopan parlamentti ei ole hyödyntänyt teidän tekemänne työtä eh, niin hyvin kuin se olisi voinut tehdä, niin että voisimmeko me eh, saada parempaa kaikupohjaa teidän työllenne tälle, täällä Euroopan parlamentissa. Tehän teette tarkastuksia, erityisesti nyt toiminnan tarkastusmallin pohjalta. Ja mm, käytössä ovat indikaattorit, jotka tietenkin ottavat huomioon aiemmat tavoitteet. Ja nyt kysyisin, koska tässä on tiettyä murhetta ja huolta ollut, niin kysyisin teiltä, että miten tilintarkastustuomioistuimen työ on yhdessä linjassa komission sekä tietenkin myös jäsenvaltioiden tekemän työn kanssa kun sovitaan siitä ja pohditaan sitä, että miten, näistä, miten nämä indikaattorit valitaan ja mitä indikaattoreita otetaan käyttöön, koska mehän olemme nähneet, että tietyillä aloilla mm, esimerkiksi Horisontti 2020 tai seitsemäs puite ohjelma, niin niiden kohdalla yllätykseksemme jouduimme havaitsemaan, että vaikkapa maatalous- ja kohesiotarkastukset osoittavat, että vaikka tiettyä pientä parannusta onkin vuosien mittaan saatu aikaan, niin edelleen virhetaso on valitettavan korkea ja ehkäpä asiaan tulisi jotenkin puuttua. No, eh, tilintarkastustuomioistuimen vastaava jäsen eh, yllätti meidät kyllä eh, todetessaan, että no, mitenkä tähän virhetason nyt tulisi, että ei se nyt niin, niin kovin korkea ollut ja että ei siitä nyt niin huolissaan tarvitse olla, mutta oletan, että tämä oli hänen henkilökohtainen mielipiteensä, tai sitten minä ymmärsin vaan kerta kaikkiaan väärin. Mutta kyllä se niin on, että kun me vaadimme, eh, esitämme vaatimuksia viljelijöille ja paikallistason toimijoille, kansalaisjärjestöille, niin kyllä meidän täytyy samaa vaatia tietenkin myös eh, esimerkiksi laboratorioilta ja eri tutkimusyksiköiltä. Olin hiukan kyllä järkyttynyt näistä huomioista. Sitten eh, olemme nähneet, miten epäsuora hallinnointi on parantunut jäsenvaltioissa, hiukan parantunut ainakin. Ja kun sitten puhutaan suorasta hallinnoinnista, toimielinten suorasta hallinnoinnista, niin me olemme olleet erittäin keskittyneet ihan oikein niin äh, siihen, että talousarviota jäsenvaltioissa äh, hallinnoidaan ja niiden mm, sisäisissä äh, tahoissa hallinnoidaan hyvin. Ja nyt jouduimmekin yllättyneenä toteamaan, että suorahallinto, eli se, josta toimielimet ovat vastuussa, onkin heikentynyt tai sen toiminta on heikentynyt. Joten mitenkäs me voisimme tähän asiaan puuttua nyt sitten tänä vuonna, koska tämä on aika hälyttävää suorastaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten presidentti voi vastata, olkaa hyvä. Kiitoksia kysymyksistä ja toivotuksista. Voin vain vahvistaa, että tavoitteenamme todellakin on tehdä hyvin läheistä yhteistyötä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa, kuten sanoin aikaisemmin. Teemme yhteistyötä kaikkien relevanttien valiokuntien kanssa. Uskon, että tätä kautta helpotamme työtämme. Ei ainoastaan talousarviovalvonnan, vaan myös lainsäädännön vinkkelistä – on siis hyvin tärkeää, että parlamentissa ymmärret, varmaankin prosessi ymmärretään paremmin budjetin kannalta, mutta myös lainsäädännölliseltä kannalta näiden kahden elementin yhdistäminen varmaankin tekee tämän parlamentin työstä relevantimpaa kuin mitä se nyt on, koska yhdistätte nämä kaksi toisiinsa – tavalla, joka voi tuoda hyötyä parlamentin roolille lainsäätäjänä ja myös sen vastuuvelvollisuuden tarkastajan osalta. Tämä pätee erityiskertomuksiin, se pätee myös mahdollisesti näihin landscape-katsauksiin. Nämä katsaukset ovat sellaisia, joissa yhdistämme aikaisemmat työmme koskien tiettyä aihetta tietyllä hetkellä ja näin pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme, parlamentille ja muille toimielimille katsauksen siitä, mitä oppia olemme saaneet, sellaista, jonka josta olisi otettava oppia tulevaisuutta varten. Joko olisi vahvistettava tiettyjä politiikan elementtejä tai muutettava joitakin kohtia politiikan suunnittelussa tai sen kautta voidaan myös helpottaa koko tämän vastuuvelvollisuusketjun puitteistoa tai varanhoidon hallintoa tai mitä muuta vaan toimintaa varten. Tämä landscape-katsaus kohdistuu nyt ilmastoon. Olemme tehneet niin paljon tarkistuksia tällä alalla viimeisten viiden vuoden aikana, jotka tässä parlamentissa on perinpohjaisesti käsitelty. Meillä on ollut paljon lainsäädännöllisiä aloitteita. Nyt meillä on Euroopan energia unioni. Meillä on uusi skenaario ilmastotoimia varten, ilmastonmuutosta varten, jossa Euroopan unionin vahvasti sitoutunut. Meidän on nyt yhdistettävä meidän löytömme vuosien varrelta. Ja sitten tämä uusi toimintaympäristö. Ja on katsottava, mikä meidän, mihin meidän olisi kohdennettava toimintamme tulevaisuudessa, kuinka voisimme tulevaisuudessa toimia paremmin kuin nyt. Mainitsitte tämän äh, nämä, nämä vastuvelvollisuus ja tarkastuskuilut äh, näiden kertomusten osalta. Tarkoituksena me oli lisätä tietoisuutta. Budjetti, Euroopan unioni, unionin on otettava huomioon tietyt peruselementit eh, suunnittelussa meidän on varmistettava julkisten varojen eh, käyttöä edeltävät asianmukaiset vaiheet. Ja tässä on huomioitava erityyppiset standardit ja puolueiden toiminta. Tämä oli meille hyvin tärkeä. En tietenkään nyt toista uudelleen vielä näitä landscape-katsauksen kohtia, toimintaympäristöä koskevia kohtia, mutta haluaisimme, että kun, parla- kun parlamentti tarkastelee uusia lainsäädännöllisiä prosesseja tai tekee aloitteita, joilla keskustellaan esimerkiksi näistä strategisista investoinneista ja sitä koskevasta rahastosta – niin silloin voisimme katsoa, voisimme täällä, voisitte täällä katsoa, että jaha, että tarkastajat ovatkin tehneet tällaisia löydöksiä aikaisemmin, ne voitaisiin ottaa huomioon. Eli kun kehitellään uusia välineitä, niin luultavasti joku henkilö tässä talossa on aikaisemmin esittänyt tietyn kysymyksen, ja siitä on tullut tarkastajillekin työtä. Ja kun katsomme näitä asioita, niin sitten voimme todeta, että hyvä, saavutamme mitä halusimme. Eli nostamme lainsäätäjän tietoisuutta ja parlamentti aktiivisesti tutkii näitä asioita ja voi tutkia, mitä ollaan aikaisemmin sanottu näistä aiheista. Emme tarkoita, että asiat toteutuisivat välittömästi, mutta on hyödyllistä seurata niiden kehittymistä. Sama pätee varanhoidon riskeihin. Meillä on paljon elementtejä, joissa Euroopan unionin varain hallinnassa voitaisiin hyötyä siitä, että jatkuvasti seurattaisiin tiettyjen asioiden kehittymistä. Kun hyväksytään uusia välineitä, olisi huomioitava kaikki nämä elementit ja, ja varmistettava se, että tietyt asiat suojataan myös budjetin hyväksymisessä vuosittain. Nyt vetomme monivuotiseen rahoituskehykseen ja teemme väliarviointia. Taro, tarkistajana meillä on kokemusta seikoista, joista voisi olla hyötyä teille lainsäätäjinä tässä valiokunnassa ja koko, kokonaisuudessaan parlamentti voisi niistä hyötyä. Joten voisin näin vastata kysymykseen, kuinka voimme parantaa tilannetta, niin ei pidä unohtaa, että se mitä on tehty on jo hyvä, mutta varmaan tilannetta voidaan vieläkin entisestään parantaa. Jos, jo, jos te voisitte joskus todeta, että niin kuin tilintarkastustuomioistuin on aikaisemmin maininnut näin ja näin, tietyt asiat on jo tietysti kertomuksessa aikaisemmin tuotu esille, ne olisi hyvä huomata. Sitten nämä suoritusindikaattorit, kun katsomme komission perustamaa tuo, työryhmää, joka koskee toimintaa perusteista ja Uskon, että tämä on paras konteksti, jossa voidaan puuttua kaikkiin niihin aiheisiin, jotka liittyvät suorituksen mittaukseen yhdessä sovitulla tavalla. Tietenkin olemme mukana tässä toimielinten välisessä harjoituksessa no, tarkkailijana. Sain juuri vähän aikaa sitten komissiaisen Georgiavelta kirjeen, jossa hän pyysi työryhmän jäsenten tukemista. Uskon, että paras olisi se, että kaikilla toimielimillä olisi sama ymmärrys siitä, mitä on pelissä, miten toimintaa mitataan, kuinka sitä mitataan, millä välineillä sitä mitataan. Kaikilla toimijoilla pitäisi olla yhteinen käsitys siitä, mitä on pelissä ja mitä mikä saattaisi olla paras indikaattori milläkin hetkellä. Mainitsitte tutkimuksen virhetason ja, komi- ja tilintarkastusemistön jäsenen. En nyt sitä kommentoi, mutta haluaisin korostaa vain sitä, että meillä on selkeät avoimet menettelyt, joilla mitataan säännönmukaisuusrikkeitä ja vuosittain määrittelemme äh, todennäköiset virhetasot, joten se on, onko, onko niin meillähän on nämä olennaisuusrajat, joita avoimesti sovelletaan ja me toimitamme kaikki luvut. Kaikilla voi siis olla käsitys siitä, onko, ovatko luvut korkeita, matalia, vääriä tai oikeita. Te parlamenttina voitte ajatella, että 0,5 prosenttia virhetasoa se ei olisi hyvä merkki julkisten varojen hallinnoinnista. No kaikki ei voida soveltaa samoja lukuja. Jos katsotaan humanitaarista apua esimerkiksi, siellä ehkä olemme kaikkein suvaitsevaisimpia niin sanotusti. Mutta se mitä haluan tässä nyt sanoa, niin on se, että meillä on selkeät kriteerit, kansainvälisesti tunnustetut kriteerit ja toimimme, toimimme ammatillisella tavalla. Kun tarkastajamme tunnistavat virheitä, komission menettelyn mukaisesti, että hän tiedätte kuinka se sujuu, niin on aivan selvää, että mitään riittelyä sen jälkeen ole. Toiminta on johdonmukaista alusta asti. Se johtuu siitä, kuinka standardeja sovelletaan ja käytetään. Mainitsitte ongelmia, jotka liittyvät suoraan ja hallinnointiin. Olemme aina sanoneet, että molemmilla puolilla on ongelmia. Tänä vuonna välitimme teille viestin, jonka mukaan mukaan meidän ei pitäisi katsoa tätä niin, ja että ajattelisimme, että ongelmat ovat vain jäsenvaltioissa, vaan kyllä ongelmia on moni, kaikkialla jäsenvaltioissa myös komission hallinnoimissa hankkeissa. Ongelmat ovat ehkä luonteeltaan erilaisia, niillä on ehkä erilaisia syitä. Julkiset, hallin, julkiset hankinnat esimerkiksi ovat horisontaalinen ongelmi. Meillä on siitäkin kertomus. Toivomme, että komissio ja kaikki muut toimijat ryhtyvät toimiin. Mutta on aivan selvää, että on puututtava kokonaisvaltaisesti ongelmiin, joita meillä on varainhoidon sääntöjen rikkomisen osalta niin, että lopputulokset vastaisivat paremmin sitä, mitä odotamme. Ja nyt palaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Me tarvitsemme uuden lähestymistavan tavan siihen, kuinka käytämme varoja. Tarvitsemme selkeitä tavoitteita, yksinkertaisia sääntöjä ja tehokkaampaa Euroopan unionin rahastojen hallinnointia. Tässä on ne kolme ulottuvuutta, joita haluamme syventää. Meidän on näihin asioihin joka tapauksessa puututtava. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Tässähän meillä on äh, kyllä paljon yhteistä. Meidänkin mielestämme olisi hyvä, jos äh, reaktiot äh, niihin tietoihin, joita me mm, saamme ja toimitamme eteenpäin, olisivat hieman suurempia reaktioita. Joka vuosi, kun tästä työohjelmasta keskustelemme, esitämme saman kysymyksen, nimittäin EUn henkilöstösääntö. Tiedän, että tämä on epämukava kysymys, mutta uudistukset, joita on toteutettu, niistä viimeisin astui voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2014, joten siitä ei oikein vielä mitään voi sanoa, mutta tätä edellinen uudistus astui voimaan ensimmäinen 5.2004. Ja äh, henkilöstön piirissä on kyllä hyvin monia erilaisia mielipiteitä siitä, mihin tuo edellinen henkilöstösääntö johti. Ja kyllä varmasti eh, työntekijät olisivat hyvin tyytyväisiä, jos voisivat eh, saada tilintarkastustuomioistuimelta eh, kertomuksen siitä, mihin tämä henkilöstösääntöuudistus on johtanut tai mitä se on saanut aikaan. En minä tätä millään pahalla tarkoita, mutta ehkä tiettyjen myyttien purkamiseksi voisi olla hyvä saada neutraalia tietoa siitä, mihin nämä henkilöstösääntöuudistukset ovat vaikuttaneet. Nimittäin mielestäni tässä syntyy aina välillä vääristymiä, jotka meidän tulisi korjata. Olen tämän toistuvasti todennut ja siksi sanoin tämän taas tälläkin kertaa. Täytyyhän sitä olla itselle uskollinen. Kiitos vastauksesta. Thank you, thank you. Indeed it's... Kiitoksia. Totta, totta. Ei tämä ole ensimmäisen kerta, että näin ystävällisesti tämän pyynnön esititte. Ei tämä ole jäänyt huomioita. Jos ajatellaan vuotta 2014, silloin uusi asetus astuu voimaan jos pannaan täytäntöön, niin järkevintä olisi odottaa hiukan, että tämä prosessi lähtee käyntiin, niin sitten voimme arvioida sitä, onko jotain keskeisiä seikkoja nähtävissä. Jotain työtä on jo tehty henkilöstösääntöihin liittyen. Me emme sinänsä ole keskittyneet henkilöstösääntöihin – meidän täytyy vain katsoa, että miten asiaa lähdetään käsittelemään ja katsoa sitä, että miten jotain henkilöstösääntöjen määräyksiä voitaisiin käsitellä, mikäli ne ovat aiheuttaneet ongelmia. Vuoropuhelun kautta, eli keskustelemalla teidän valiokuntanne kanssa tai kun seuraavaa työohjelmaa työstetään, niin keskustella siitä, että mitkä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin pitäisi kiinnittää huomiomme, ottaen huomioon nykyisten henkilöstösääntöjen käytöstä syntyneet kokemukset. Tiedämme, että parantamisen varaa on tietyltä osin aina olemassa – Tätäkin tulisi tarkentaa. Ja priorisoinnin kautta olemme tätä vuotta silmällä pitäen pyrkineet löytämään parhaan mahdollisen lähestymistavan tältä osin. Ja paraikaa olemme tarkastamassa tilintarkastustuomioistuimen toimintaa. Tätä olette pyytäneet jo aikaa sitten. Ja ehkäpä sitä voitaisiin hyödyntää, sen antia voitaisiin hyödyntää tulevaa ohjelmaa silmällä pitäen. Ei siis kiinnittäisi huomiota vain ainoastaan henkilöstösääntöihin, vaan tiettyihin määräyksiin, joihin kannattaisi puuttua kaikkien toimielinten osalta – Eli että seuraavassa työohjelmassa näihin tiettyihin kysymyksiin sitten paneuduttaisiin. Kiitokset. Nyt jo odotammekin olla sitten seuraavaa keskustelua. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta ohjelman esittelystä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Joten tämän esityslistan äh, lopuksi haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen ja muistuttaa, että mm, olemme kutsuneet teidät ja tietenkin tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja äh, virkamiehet äh, tuonne pohjakerroksen salonkiin kohteiltilaisuuteen, jotta voimme ottaa lasillisen uuden vuoden kunniaksi. Näin tämä esityslistan kohta on hoidettu päätökseen ja me siirrymmekin esityslistallamme sitten eteenpäin. Nyt vuorossa on tilintarkastustuomioistuimen hetkinen erityiskertomus, joka koskee komission tukea nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille. Ja e, Rova Ivanova on tästä asiasta vastuussa tilintarkastustuomioistuimessa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän puheenvuorosta. Ja haluan minäkin puolestani toivottaa teille kaikille oikein hyvää menestyksekästä uutta vuotta, kun teemme tätä työtä yhdessä paremman Euroopan puolesta kansalaisiemme nimissä. Rouva puheenjohtaja, erityisesti kiitän teitä siitä, että saimme tämän erityiskertomuksen ensimmäisen kokouksen esityslistalle tänä uutena vuotena. Lisäksi haluan kiittää edustaja Vuonia siitä, että hän on tehnyt erittäin merkittävää pohjatyötä asian parissa. Nuorisotyöttömyys on suuri ongelma ja toimielinten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tulisi puuttua tarmokkaasti tähän vakavaan ongelmaan. Me tilintarkastustuomioistuimessa olemme toteuttaneet koko joukon toiminnan tarkastuksia liittyen EU-aloitteisiin tällä alalla. Nyt onkin minun iloni ja kunniani esitellä teille tämä erityiskertomus, joka koskee näitä nuorisotyöttömyyttä käsitteleviä toimintaryhmiä ja komission tukea niille. Ehkä ensin hiukan jotain taustatietoja tähän erityiskertomukseen liittyen. Nuorisotyöttömyyttä käsittelevien toimintaryhmien perustaminen oli komission ehdotus vuonna 2012 alussa ja koski Irlantia, Kreikkaa, Espanjaa, Italiaa, Latviaa, Liettua, Portugalia ja Slovakiaa, joiden nuorisotyöttömyys oli kaikkein korkeimmalla tasolla. Toimintaryhmissä on mukana kansallisia sekä komission ähm, asiantuntijoita, joiden on tarkoitus tukea siinä, että uudella ohjelmakaudella ESR-rahoitusta saadaan kohdennettua uudelleen ja luomalla työpaikkoja nuorille ja tukemalla pk-yrityksiä. Haluttiin katsoa rakennerahastojen käyttöä ikään kuin uusin silmin ja vertailla myös jäsenvaltioiden toimintatapoja, tapoja, löytää parhaita käytäntöitä Ehm, niin, että sellaiset hankkeet, jotka mahdollisimman nopeasti saavat mahdollisimman merkittäviä tuloksia aikaan, saataisiin täältä esiin ja niille annettua erityistä tukea. Asia on hyvin poliittinen ja näin eh, me toiminnan tarkastuksessamme tarkastelimme pilottihankkeita, jotka ovat jo päättyneet Nuorisotakuualoitte on tällä hetkellä käytössä ja siihen tullaan sitten puuttumaan omassa erityiskertomuksessaan. Nämä nuorisotyöttömyyttä käsittelevät toimintaryhmät katsoivat, että miten EAS-rahoitus on kohdennettu, jotta saataisiin nopeita tuloksia aikaan. Tässä arvioitiin komission neuvoa antavaa roolia eri kokouksissa, tapaamisissa ja tarkasteltiin sitä, että onko sosiaalirahaston rahoitusta sitten näiden tapaamisten ja komission asiantuntijoiden neuvojen jälkeen ehkä kohdennettu uudelleen. Ensin tarkastelimme komission neuvoantavan roolin tehokkuutta. Kaiken kaikkiaan katsoimme, että komissio antoi hyvää neuvontaa jäsenvaltioille, mutta kyse oli Mm, tietenkin myös siitä, että ähm, komission kädet olivat sidotut sen suhteen, mitä tietoja komissiolle oli toimitettu. Äh, ja tässä oli todella äh, tiettyjä rajoitteita sen suhteen, mitä tietoa komissiolla oli käytettävissä. Tämä pohjautui vuoden 2007-2013 välisen ajan, tai siis ohjelmakauden monitorointi- ja raportointivelvollisuuteen nuoriso työllisyyshankkeiden menestyksekkyydestä ei tuossa vaiheessa vielä ollut tietoa. Tarkastuksessa havaitsimme myös, että komissio valmisteli tällaisia geneerisiä maakohtaisia tausta-asiakirjoja, koordinoi kokouksia ja tarkasteli todella tätä uudelleen kohdentamista ESR-rahoituksen suhteen. Mutta edelleen jälleen kerran sosiaalirahaston toiminnasta käytössä olevat tiedot olivat vain rajalliset. Ja näin ollen tilanne ei ollut paras mahdollinen. Sitten katsottiin aloitteen todellista toimivuutta jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen mukaan 1,9 miljardia euroa ESR-rahaa kesän 2013 mennessä oli uudelleen kohdennettu ja kaikki mukana olevat jäsenvaltiot valmistelivat nuorisotoimintasuunnitelmia tai pohtivat näitä asioita kansallisissa ohjelmissaan, vaikkakin aika yleisellä tasolla. Havaitsimme, että komissio ei myöskään tarkastellut sitä, olivatko nämä uudelleen kohdistetut rahat äm, onnistuneet siinä, että olisi luotu todella uusia työpaikkoja. Ja jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen pohjalta totesimme, että ei voida todentaa, osuivatko vuoden 2012 aikana nämä uudelleen kohdennetut rahat suoraan maaliin. Komissio oli tietoinen siitä, että että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sosiaalirahastojen varojen käytöstä olivat rajalliset ja komissio tekikin sitten tai esitti lisätietopyyntöjä jäsenvaltioille tosin vapaaehtoisuuteen perustuen. Laillista mandaattia komissiolla ei ollut tietojen tarkastamisen suhteen ja jopa ne tiedot, jotka toimitettiin sosiaalirahaston monitorointiohjelman kautta, niitä ei välttämättä aina tarkastettu johdonmukaisesti. Joten koska tällaisia systemaattisia tarkastuksia komissio ei toteuttanut, katsoimme, että että vaarana oli se, että tiedot olivat vajavaiset. kertomuksessa me annoimme kolme suositusta komissiolle sen suhteen, miten sen tulisi arvioida uudella ohjelmakaudella jäsenvaltioiden esittämiä pyyntöjä. Ja katsoimme, että vähimmäissä taso tulee joka tapauksessa saavuttaa tietojen luotettavuuden tarkastelemisen suhteen. 2014-2020 kaudella monet erityiskertomuksemme huolenaiheet onkin jo otettu huomioon teoriassa, mutta käytännöstä emme vielä tiedä. Toivomme, että suositukset ovat myös hyödyksi teille tässä valiokunnassa ja auttavat parantamaan tämän tyyppisten aloitteiden hallintaa tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Derek esittelijämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikilla. Haluaisin aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuimen Ivan Novaan tästä kertomuksesta, kuten, hän, hänkin, kuten minäkin hänkin halusi päästä tasapainoisen kertomuksen, jossa tunnustetaan se, kuinka tärkeä nuorisotyöttömyysongelma on ja siinä varmistettaisiin myös, että varat käytetään asiallisesti nuorisotyöttömyystavoitteisiin tehokkaasti. Nuorisotyöttömyys on yksi suurimmista aikamme skandaaleista. Joissakin jäsenvaltioissa meillä on vieläkin yli 50 prosentin ja Euroopan unionissa taso on 20 prosenttia. Tämä on todella skandaali. Meidän pitää tehdä jotakin tähän puuttuaksemme. Nuorisotyöttömyystilanne tietenkin paheeni vuonna 2008 jälkeen. Olikin tärkeää, että tuolloin ryhdyimme tiettyihin poliittisiin ja taloudellisiin, sosiaalisiin toimiin, jotta vast- pystymme vastaamaan tähän kriisiin. Tästä syystä tuolloin Euroopan parlamentti tuki nuorisotyöttömyysaloitetta ja nuorisoon työttömyyttä käsittelevän toimintaryhmien perustamista jäsenvaltioihin. Ajatuksenahan oli se, että käyttämättömät rahat eh, sosiaalirahastosta suunnattaisiin nuorisotoimiin. Komission mukaan vuonna 2014 4,2 miljardia euroa eh, suunnattiin uudelleen nuorisotyöttömyysaloitteisiin. Tämän päiväisen kertomuksen osalta olemme saaneet tietoja tilintarkastustuomioistuimelta oli todella katseltava sitä, olivatko ne toimintaryhmät tehokkaita, saavuttivatko ne tuloksia nuorten osalta, erityisesti nuorten työttömien osalta. Olette jo lukeneet kertomuksesta, että tilintarkastustuomioistuin oli kriittinen monella alueella ja se kritisoi komissiota muun muassa koskien teknistä ohjeistusta, jota annettiin jäsenvaltioille. Siellä ehkä keskityttiin enemmän budjettiallokointiin kuin tuloksiin. Ja ja jäsenvaltioiden tietojen, tiedot nieltiin eh, komissiossa ilman turhia tarkasteluja. Toimintaryhmällä oli merkittävä poliittista vaikutusta aikanaan. Kertomuksessa hyväksytään myös, että monet, hyväksytään myös monet tilintarkastustoimistajien suositukset. Olen itsekin tehnyt suosituksia esittelijöille. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa oppia näistä nuorisotoimintaryhmistä. Niille annettiin poliittista prioriteettia, siksi ne otettiin käyttöön nopeasti, vähän liiankin nopeasti. Meidän olisi katsottava, millaisia mekanismeja silloin käytettiin ja otettava siitä oppia tulevaisuutta ajatellen. Kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi, meidän pitäisi keskittyä enemmän tuloksiin ja suorituksiin, kun myönnämme varoja nuorisotyöttömyystoimiin tai muihin toimiin, mutta meidän olisi edelleen priorisoitava nuorisotyöttömyyskysymyksiä, ehkä kehiteltävä kansallisia toimintaohjelmia, jotta voitaisiin puuttua näihin tilanteisiin, koska nuorisotyöttömyys on edelleen käsittääkseni prioriteetti kaikilla Euroopan unionissa, joissakin jäsenvaltioissa enemmän kuin toisissa. Ainakin yhdistyneen kuningaskunnan osalta tiedän, että nuorisotyöttömyys on vielä yli 20 prosentin Tätä on edelleen tärkeää pitää prioriteettina. On myös tärkeää rohkaista jäsenvaltioita käyttämään käytettävissä olevia varoja EU-sta, jotta voidaan torjua euro- nuorisotyöttömyyttä. Mehän tiedämme kyllä nämä numerot jäsenvaltiosta. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan halunnut käyttää käytettävissä olevia varoja. Parlamentin ja kaikkien muidenkin olisi rohkaistava jäsenvaltioita käyttämään näitä eh, mahdollisia rahoja ja varoja eh, nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Suuret kiitokset. Ja kollega Novakov on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Saaneen alkuun kiittää kollega Ivanovaa uudemman kerran erittäin hienosta kertomuksesta, jota täällä käsittelemme. Kiitokset myöskin esittelijä Vonle hänen toimistaan asian tiimoilta. Olen perehtynyt sekä työskentelyasiakirjaan että tuomio, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, jotka menevät pidemmälle kuin mitä erityiskertomuksessa sanotaan. Erityiskertomuksen sieltä löytyy monia asioita, joista olemme keskustelleet ne maat, jotka kaipaavat apua, niin niistä löytyy myöskin vähiten hallinnollista työskentelykapasiteettia. Kyse on oikeastaan varsinaisten ohjelmien hallinnoinnista, mutta ei varsinaisesta toteutuksesta. Kyse on vain siitä, että toimitaan vaatimusten mukaisesti ja siitä, että mahdollisimman alhaisesta virheasteesta. Kyse ei ole niinkään siitä, että saataisiin jotain tuloksia aikaiseksi. Me tarkastelemme edellistä ohjelmakautta ja uskonpa, että meidän ei tulisi katsoa niinkään näitä määriä ja indikaattoreita. Ei nimittäin riitä, että me kerromme, kuinka monet nuoret ovat löytäneet uuden työpaikan tai määräaikaisen työsuhteen. Nuoret kaipaavat kestäviä tuloksia ja tästäpä syystä Euroopan komission pitäisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmoittaa varojen käyttämättömyydestä. Eli ettei rahoja sitten käytetä hätää ohjelmakauden lopussa. Jos jo ennakon tiedetään, että varoja on käytettävissä, niin silloin ne voidaan helposti uudelleen kohdentaa. Näin vältytään siltä, että ohjelmakauden lopussa ne vain nopeasti käytetään. Meillä on ongelmia nuorisotyöttömyyden vastaisessa tois- taistelussa, mutta me tiedämme kyllä, että työttömyysaste laskee. Bulgaariassa se on laskenut kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Tämä pätee myöskin muihin jäsenvaltioihin, mutta mielestäni tämä osoittaa, että talous on elpymään päin. Kyse ei ole siitä, että komission toimet olisivat tuottaneet tulosta. Uudistukset toteutuvat hitaasti, sillä suositusten seuranta ohjausjaksoon liittyen on hidasta. Rahoitusta pitäisi tarjota vain ainoastaan, mikäli tuloksia saavutetaan, eli saadaan mitattavissa olevia tuloksia aikaiseksi. Ja siksipä seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen meidän tulisi noudattaa sitä periaatetta, jonka mukaan vain ainoastaan todellisia uudistuksia lähdetään rahoittamaan. On tietenkin selvää, ettei kaikkia erityiskertomuksia voida täysistunnossa käsitellä. Viime vuonna kertomuksia oli kolmisenkymmentä, mutta me voisimme ainakin katsoa, minkälaisia tuloksia ne ovat saaneet aikaiseksi ja katsoa, että mitä erityiskertomuksia tarkastellaan täysistunnossa ja näin voimme varmistaa, että että todellakin näiden toimien kautta saadaan todellisia tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Arvostan kovasti sitä, että komission pääsihteeri Savos on saapunut paikalle. Yleensä tänne tulee yksikön päällikköjä, jotka sitten yleensä eivät pysty puolustautumaan. Arvostan kovasti sitä, että te tulitte paikalle. Mutta kun tämän erityiskertomuksen lukee, niin kyllä tässä hiukan neuvoton tunnelma syntyy. Vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni itse ei oikein tiedä, mitä tehdä, eivätkä jäsenvaltiot myöskään. Ja olisi kyllä kiinnostavaa nähdä asia hiukan laajemmassa yhteydessä. Ja itse olisin kiitollinen, jos ette nyt sanoisi, että tänä vuonna ja ensi vuonna kaikki on varmasti paremmin, sillä tällaisena, niin eihän tämä tästä mm, paremmaksi voi tulla. Eli kyllä tässä varmasti paljon ö, oppimista on. No niin, ja pääjohtaja Savos, olkaa hyvä. Thank you all very much, and I could not... Kiitoksia, en voinut vastustaa kutsuanne ja haluaisin myös toivottaa tälle valiokunnalle hyvää uutta vuotta 2016. Haluaisin sanoa asian, joka varmaan kaikki miellyttää nimittäin, että nämä nuorisotyöttömyyttä käsittelevät toimintaryhmät perustettiin poliittisena harjoituksena. Niistä te- tekivät päätöksen valtioiden päämiehet, Euroopan neuvosto. Mandaattina oli saada tuloksia hyvin pian, suoraan sanottuna komission pääosastolla oli vähän valmisteluaikaa. Teimme näin kuitenkin, kun tilanne oli kiireellinen nuorisotyöllisyyden osalta ja käytämme niitä välineitä, joita meillä oli. Meille sanottiin, että teidän on uudelleen kohdennettava, varoja on löydettävä keinoja, saatava kansalliset hallinnot toimimaan tiettyjen spesifien toimintojen osalta. Olisi vältetty mietittävä sitä, että muutettaisiin oikeusperustaa, vaan olisi toimittava niissä oikeudellisissa puitteissa, jotka meillä oli. Ja näin teimme. Minun on sanottava, että saimme kyllä aikaan positiivisia tuloksia. Varojen uudelleen kohdentamisen määrä jo mainittiinkin, se oli merkittävä. Ja kansalliset hallinnotkin lähtivät myönteisesti mukaan näihin toimiin – en kuitenkaan väitä, että kaikki sujui kuin rasvattu. On aivan selvä, että meidän piti toimia kiireessä. Siitä tuli paljon vaikeuksia ja hyväksyn kyllä tilintarkastustuomioistuimen päätelmät tässä asiassa. Kuten puheenjohtaja sanoi, olemme ottaneet oppia ja olemme vetäneet johtopäätöksiä tästä asiasta kaudelle 2014-2020 hyväksyn tämän kohdan, joka koskee suorituksiin keskittymistä. Tämä on hyvin tärkeää. Uudella kaudella olemme ottaneet tämänkin huomioon. Hyväksyn myös tarkkailua ja tietojen keräämistä koskevat kommentit. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että itse asiassa harjoitus oli erittäin hyödyllinen myös siksi, koska sen kautta suunnittelimme nuorisotakuuden ja nuorisotyöttömyysaloitteet. Se oli ikään kuin prototyyppi, jonka kautta saimme asiallisesti suunniteltua nuorisotakuuden ja nuorisotyöttömyysaloitteen. Meillä on siis myönteisiä tuloksia saavutettu monissa jäsenvaltiossa, erityisesti näissä kahdeksassa jäsenvaltioissa, joissa toimivat nämä no, toimintaryhmät. En nyt väitä, että, että nämä nuorisotakuu ja nuoriso työllisyysaloitte olevat ainoat äh, tulokset, mutta kyllä ne tästä hyötyivät. Komissiossa hyväksymme tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ja olemme ottaneet oppia kokemuksistamme nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen osalta. Kiitoksia. Kiitos. Tätä minulla jo oli hiukan mielessänikin, kun minä aamulla laitan radion päälle ja öö, kuuntelen, mitä hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat jälleen päättäneet, niin eipä tässä kyllä toiveet kovinkaan korkealla ole. Mielestäni tämä on tällaista poliittista käsienpesua. Jos kunnollisia ratkaisuja olisi olemassa, niin kai ne jo olisi tehty tai toteutettu vaikuttaa vähän siltä, että, että ei tässä päästä puusta pitkään. Ja Ivanova vielä lopuksi, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti kiitokset esittelijälle ja jäsenille hyödyllisistä kommenteista ja niin tässä yhteydessä kiittää myöskin komissiota erinomaisesta yhteistyöstä koko prosessin aikana. Ja minä todellakin toivon, niin useampaan otteeseen täällä todettiin, että meidän tulisi oppia menneistä ja toivon, että tämä kertomus auttaa meitä oppimaan menneistä ja välttämään tehtyjä virheitä. Vielä sen verran, että lisää tulee. Kolmas kertomus nuorisotakuuseen liittyen on tulossa ja toivottavasti heti ensi vuoden puolella tämän voi sitten teille esitellä, kunhan se on julkaistu. Kiitoksia. Kiitos. Ja esittelijä vielä lopuksi, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhyesti vielä puheenjohtaja. Ehkäpä tarttuisin vielä pariin seikkaan, joihin kollegat viittasivat äh, todella nämä siis kahdeksan maata, joissa nuorisotyöttömyys oli kaikkein pahin ja joilla tietenkin on myös samoilla mailla ongelmia hallintokapasiteetin suhteen. Tämä on tietenkin kritiikin kohta. Eli ensin pitäisi valmistella jäsenvaltiot sellaiseen tilanteeseen, että ne saavat nämä määrärahat käytettyä, mutta tässä tietenkin äh, opimme äh, menneisyyden virheistä tulevaisuutta silmällä pitäen tähän hän komissioedustajakin viittasi. Me olemme oppineet nyt hyvin paljon myös nuorisotyöttömyys kysymyksestä. Ja sitten täällä puhuttiin tuloksista. Kollega viittasi tuloksiin. Hankkeet rahoitetaan vain siinä tapauksessa, että tuloksia on saatu, koska tässä ryhdytään tietenkin äh, myös ennakoiviin toimiin äh, lopputuloksen, hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Ja erityisesti haluan tässä nyt vielä kiittää tilintarkastustuomioistuimen ja Sentrauva Ivanova erinomaisista kertomuksista. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia teille ja nuorisotyöttömyyden suhteen tietenkin täytyy aina todeta, että jatkoa seuraa ja toivomme, että asiat kääntyvät hyvään suuntaan. Katsotaan sitten ensi vuonna taas. Kiitoksia siitä, että olette tullut vieraksemme ja nyt siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin kohta 6, vastuuvapaus 2014, muut toimielimet. Tilintarkastustuomioistuimelle tuomioistuimelle, komiteoille ja niin edelleen. Meidän esittelijämme on äh, edustaja Tsarnetski, hän on valitettavasti sairaana, mutta kollega Vistisen on nyt äh, sitten hänen varamiehenään ja esittelee meille tämän asian. Olkaa hyvä. yes, and as you stated, Mr. Puheenjohtaja, Puhun täällä edustaja Tveneskin puolesta ja esitän ainoastaan hänen kysymyksensä, jotka koskevat tätä tekstiä. Toivon, että hän löytää vastaukset sitten netistä. Edustajan kysymykset koskevat seuraavia. Mitään ponnisteluja on tehty, jotta on otettu jälleen käyttöön tämä 90 prosentin tavoite, joka koskee niitä tapauksia, joissa hyväksyttävyyspäätös on tehty kuukauden kuluessa. Tämä ongelma tuli uuden valitushallinnointijärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Onko tästä tullut muita lykkäyksiä? Entschuldigung, Suotan anteeksi, tein virheen. Tällaista sitä joskus aina sattuu loman jälkeen. Oikeastaan halusin ensin antaa pääsihteerille puheenvuoron ja sitten sitten esittelijälle, että voitte vielä esittää kysymyksenne. Eli ensin tilintarkastuomioistuin Mugurucho on jälleen pitkän sairauden jälkeen jatkanut töitään, joten syömästi tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Alkuun minäkin haluan toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2016. Ja kiitokset myöskin mahdollisuudesta esitellä teille selvityksemme tulokset toimielinten menoihin liittyen. Kun katsotaan vuotta 2014, niin otsakkeen viisi menot olivat kaikkiaan reilut 8 miljardia euroa, eli noin 6 prosenttia kaikista vuoden maksuista. Ja nämä maksut koostuvat menoista henkilöstöhallintoon, palkkoihin, eläkkeisiin ja maksuihin sekä rakennuksiin, välineisiin, energiaan, viestintään ja tietoteknologiaan liittyen. Tarkastusta varten vuonna 2014 me tarkastimme 129 toimenpidettä, hallinnollisia menoja kaikista toimielimistä ja e- elimistä MFFn otsakkeesta 5. Ja näistä toimista 113 liittyivät komission parlamenttiin ja ulkosuhdehallintoon ja niihin vielä järjestetään ylimääräiset kuulemiset tässä valiokunnassa. Muut 16 tapahtumaan liittyvät muihin elimiin, kuten neuvostoon, tuomio, tilintarkastustuomioistuimeen, tuomioistuimeen, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean. Tänä vuonna vielä muita toimia ei ole toteutettu oikeusasiamiehen ja tietosuojavaltuutettuun liittyen. Saan muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2012 aloitimme yksityiskohtaisen tarkastuksen määräkaisten henkilöstön osalta ja niiden tarjoamien palveluiden osalta. Tämä perustuu rotaatioperiaatteeseen, eli 2-3 elintä joutuvat vuosittain tarkastelun kohteeksi. Ja näinpä vuonna 2014 me tarkastelimme ETSKta, alueiden komiteaa sekä oikeusasiamiestä. Vuonna 2015 tarkastukset päättyvät ulkosuhdehallinnon ja tietosuojavaltuutetun osalta. Ja vuonna 2016 taas tämä kertomus toteutetaan, jotta tuloksen saataisiin aikaisin. Ja arvoisat kollegat, vuonna 2014 saimme seuraavia tarkastustuloksia aikaiseksi. Kuten aikaisemminkin, niin me olemme positiivisella kannalla ja olemme sitä mieltä, että hallintopuolen menot eivät ole olleet kovinkaan suurten virheiden kohteena. Me olemme sitä mieltä, että 20 129 toimesta olivat osittain virheellisiä. Virheaste on noin 0,5 prosenttia. Ja vuonna 2013 Tämä luku oli 1,1 prosenttia. Mitä muihin toimielimiin ja elimiin tulee, niin voin kertoa teille, että näistä toimista, joihin me 2014 paneuduimme, niin vain yhteen liittyi virheitä. Kyse on henkilöstölle tapahtuneista liian suurista maksuista. Ja mitä tulee nykyisin järjestelmiin, niin neljässä tapauksessa on ongelmia ilmennyt. Juuri ETSK on osalta. Kolmessa tapauksessa ETSK ei arvioinut riittävän hyvin, ovatko kilpailutukseen liittyvät menettelyt tulleet noudatetuksi kaikilta osin. Muissa tapauksessa komitea ei käyttänyt oikealla tavalla eri kriteereitä hyväksi silloin, kun toimiksianto myönnettiin. Ja tästäpä syystä me suosittelemme ETSKlle, jotta se kehittäisi omaa järjestelmäänsä julkisiin hankintoihin liittyen, ja jotta se tarkastelisi toimiaan tehokkaammin. Olemme panneet myöskin merkille, että neuvoston hankintajärjestelmää on parannettu ja toisaalta taas ETSK on ottanut käyttöön uusia toimenpiteitä toimiensa tehostamiseksi muun muassa määräaikaisen henkilöstön osalta. Mikäli teillä on kysyttävää, niin mielellään pyrin näihin kysymyksiin vastaamaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Tämän verran kuulemme nyt sitten tois, muiden toimielinten hallintomenoista. Tuomioistuimen äh, edustajana äh, pääjohtaja Plako pääsihteerin poissa ollessa. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Tilintarkastustuomioin eh, edustaja, hyvät edustajat, haluaisimme toivottaa teille, teille hyvää uutta vuotta ja haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla keskustelemaan vuoden 2014 vastuuvapaudesta tilintarkast- äh, eh, taka, tuomioistuimen puolesta. Tuomioistuimena haluaisimme kiittää tämän valiokunnan toimintaa ja sen roolissaan pyrkiä toimia niin, että resursseja mahdollisimman tehokkaasti aina hyödynnettäisiin. Vuonna 2014 tilikauden osalta tuomioistuimen toiminta voitaisiin luonnehtia seuraavalla tavalla. Ensinnäkin kvantitatiivisesti tuona vuonna tapausten määrä edelleen kasvoi vuoden aikana 2,5 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen, joka oli ennätysvuosi siihen mennessä. Tapauksia oli yhteensä 1691 vuonna 2014, joten työtaakka on edelleen noussut. Edelleen tuomioistuimen Loppuun käsittelemien asioiden määrä kolmella oikeudenkäyttöalueella myöskin jälleen kerran nousi. Saimme historian parhaat tulokset. 1585 asiaa saatiin valmiiksi vuoden aikana ja näin ollen saatiin myös käsittelyn, käsittelyaikoja lyhennettyä. Kvantitatiivinen osio ei kuitenkaan tee oikeutta tuomioistuimen toiminnalle. Haluan korostaa, kuinka monipuolista toimintaa meillä on. Useita oikeudenkäyttöalueita on tarkasteltavana. Pyrimme varmistamaan sen, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan ja so- sovelletaan saman, samalla lailla. Meillä on myös hyvin monimutkaisia asioita Esimerkiksi haluaisin sanoa, että on turha sanoakaan, että vuonna 2014 tuomioistuin antoi kantansa koskien Euroopan unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimuksen nämä lausunnot olivat laajasti mediassa mukana, samoin kuin Google-tapaus ja, ja henkilötietojen käsittely internetissä tai digitaaliset oikeudet asia, jonka myötä tuomioistuin julisti direktiivin vuodelta 2006 epävalidiksi. Se koski tiettyjä internettiin liittyviä toimia. Tuomioistuimen osalta voitaisiin mainita tärkeimpiä tuomioita, kuten intel komissioasia asia joka koski rikkomuusta ja ennätyksestä sakkoa, joka on annettu amerikkalaiselle toimijalle domin äh, määrävän aseman väärinkäytöstä tai tapaukset, jotka koskevat rajoittavia toimia yhteisen äh, ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Meillä on merkittäviä monimutkaisia asioita käsiteltävänä. Pyrimme käsittelemään niitä mahdollisimman tehokkaasti niillä resursseilla, jotka meille on annettu. Tuomioistuimen toimintaa rajoitti kaksi asiaa. Lähinnä ensinnäkään tuomioistuin ei voi säännellä tulevien asioiden määrää. Me emme voi myöskään asettaa mitään prioriteetteja, vaan kaikki asiat on käsiteltävä laadukkaasti ja nopeasti. Toisaalta tuomioistuimella on hyvin sitova kieliregiimi. Sen on pakko käsitellä asioita millä tahansa Euroopan unionin vieraalla kielellä ja kääntää tuomiot kaikille unionin vieraille kielille, jotta voidaan varmistaa se, että kansalaisilla on vastaavanlainen yhdenmukainen oikeussuoja ja pääsy oikeuskäytäntöön. Ottaen huomioon tämä työtaakka, tuomioistuin jatkuvalla tavalla tarkastelee sitä, kuinka se voisi lisätä tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan toiminnassaan ja vähentää kustannuksia. Olemme viitanneet use, useisiin niihin tässä näissä vastauksissa kysymyksiinne. Haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille vain nämä tulokset näistä kaikista toimista. Vuoden 2000, vuoteen 2007 verrattuna lop, saimme 50 prosenttia enemmän asioita loppuun käsiteltyä verrattuna vuoteen 2007 henkilöstön määrä on kuitenkin lisääntyi vain 2,4 prosenttia, mikäli ei oteta huomioon Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Mitä sitten tulee budjettimäärärahojen käyttöön ja näihin lukuihin ne osoittavat, että olemme mahdollisimman olemme maksimaalisesti niitä hyödyntäneet. Vuonna 2014 me käytimme henkilöstöä 98 prosenttisesti sallittujen rajojen puitteissa – budjettimäärärahojen täytäntöpano oli vielä korkeampi 98,9 prosenttia. Vaikka työtaakka oli raskas, työ, tuomioistuin pystyi kuitenkin noudattamaan Euroopan komission vaatimuksia koskien kaikkia tuomielimiä. Ja tämä liittyi 5 prosentin henkilökunnan vähentämiseen viiden vuoden aikana ja tavoitteeseen, joiden kautta muut kuin palkkaan liittyvät kulut jäädytettäisiin vuoden 2013 tasolle. Tuomioistuin sai jopa laskettua kulujen määrää neljällä prosentilla verrattuna aikaisempaan vuoteen. Tässä vaikeassa tilanteessa tuomioistuin arvostaa vahvasti Euroopan parlamenttilta saamaansa tukea lainsäädännöllisellä alalla ja budjetissa myös. Tämän tuen ansiosta tuomioistuimella voi olla ne rakenteet, joita se tarvitsee, jotta unionin oikeus voi asianmukaisesti toimia ja jotta se voi tarjota laadukasta palvelua ihmisille. Tuomioistuimessa on tarkkaan pidetty kiinni myös toimien säännönmukaisuudesta ja valvonnasta. Vuonna 2014 vuosikertomus on menee myönteinen esitys. Tuomioistuin on iloinen tästä tarkastuksesta, jonka, josta tilintarkastustuomioistuimen presidentti juuri ilmoitti. Se on jo käynnissä. Tuomioistuin tarjoaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimelle ja toivomme, että voimme saavuttaa tili, tai voimme saada hyödyllisiä ehdotuksia tilintarkastustuomioistuimelta, jotta voimme vielä paremmin hyödyntää ja hallinnoida resurssejamme. Tuomioistuin aikoo jatkaa tällä tiellä tehostamalla toimintaansa ja tuot, lisäämällä tuottavuutta, vaikka työtaakka on raskas, jotta kustannuksia voidaan rajoittaa. Olemme käytettävissä ne mahdollisia kysymyksiä varten. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Me jatkamme. Tilin tuomioistuimen pääsihteeri eh, herra Karsia, olkaa hyvä. Muchísimas gracias, señora presidenta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensin eh, kertoa jotain numerotietoja siitä, jotka ehkä sitten valaisevat tilintarkastustuomioistuimen 2014 toimia. 91 eh, kertomusta tuottaa noin 90 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Erityiskertomuksia 24 ja erityisesti ähm, Euroopan parlamentin pyynnöstä hyvin monia eri asioita katettiin, infrastruktuurit liikennealalla, ilmailualalla, ulkorajat äh, tai pankkiviranomainen. Erityiskertomuksia kaikista näistä. 5000 päivää, työpäivää käytettiin 28 jäsenvaltiossa kenttätyöhön ja tämän lisäksi vielä 32 maata Euroopan unionin ulkopuolella. Näin saimme käsityksen siitä, miten Euroopan unionin tilinpito toimii ja miten sen taloutta hallinnoidaan. Kaikki nämä kertomukset ja erityiskertomukset ovat antaneet lukuisia suosituksia ja havaintoja siitä, miten eurooppalaisia ohjelmia hallinnoidaan ja rahoja hallinnoidaan. Näin nämä budjettivallan käyttäjät ovat saaneet arvokasta tietoa käyttöönsä tietenkin myös tämä talousarviovalvontavaliokuntanne. Tämän lisäksi ollaan vahvistettu toimielinten välisiä suhteita. Tämä on ollut strateginen pyrkimyksemme. Edustaja Ville Itälä, jäsen Ville Itälä on meidän yhteyshenkilömme Euroopan parlamentin kanssa ja vuonna 2014 64 kertaa kävimme 17 eri kokouksessanne vuoden mittaan vierailulla. Ja kun ajatellaan näitä avain indikaattoreita, niin varmasti voidaan todeta, että kertomuksemme ovat laadukkaita ja suosituksemme on otettu erittäin hyvin vastaan ja toteutettu. Kun ajatellaan näitä meidän kertomuksia, me olemme onnistuneet lyhentämään 19 kuukauteen valmisteluaikaa ja olemme tietoisia siitä, että tämä vie edelleen liikaa aikaa. Kun ajatellaan varainhoitoasetusta, senhän Äh, asettama määräaika kertomuksillemme on 13 kuukautta. Jotta näitä määräaikoja saataisiin entisestään lyhennettyä, tilintarkastustuomioistuin on asettanut äh, tavoitteekseen tässä uudistuksessa, josta teille äh, presidentti Caldeira kertoi aiemmin juuri yhtenä tärkeänä asiana tämän mm, työmme nopeuttamisen. Samoin olemme pyrkineet entisestään olemaan esimerkillisiä ja tehokkaita myös varainkäytössämme. Tästä joitain tietoja teille. Viidellä prosentilla olemme vähentäneet henkilöstöämme ja samoin 98,8 prosenttia 92 prosenttiin verrattuna ja itse asiassa nyt myös virat ovat hyvin täynnä. Ulkoiset tarkastukset ovat olleet myönteisiä ja vuonna 2014 käynnistimme myös tämän EMAS-ympäristöohjelman ja toivomme, että saamme tämän vuoden aikana vielä tämän EMAS-sertifikaatin. Vuosikertomuksessamme ja sen liitteessä, jotka on toimitettu teille, on yksityiskohtaisempia tietoja vielä vuoden 2014 toiminnastamme ja hallinnostamme. Ja jos teillä on lisäkysymyksiä, niin mielelläni niihin vastaan. Kiitos. Seuraavaksi sitten talous- ja sosiaalikomitean pääsihteeri. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much, uh, chair. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitokset kutsusta tähän kokoukseenne. Toiseen kertaan olen vieraananne ETSKn pääsihteerinä ja saaneen ihan lyhyesti kertoa teille kolmeen aiheeseen liittyen seuraava. Ensinnäkin ETSK on budjettikäyttäytyminen. Viimeisten vuosien aikana me olemme pyrkineet arvioimaan paremmin menot huomioiden tämänhetkiset äh, realiteetit. Me olemme noudattaneet muun muassa komission suuntaviivejä. Omien ehdotustemme pohtalta voidaan sanoa, että Budjettimme on kasvanut viimeisten vuosien aikana vain vähäisesti 0,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2011 vuoteen 2016 asti. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että budjetti on pienentynyt, eli 0,17 prosentin laskusta on kyse. Ja kannattaa pitää mielessä, että palkat ja maksut ovat yli 50 prosenttia meidän menoistamme. ETSK on vähentänyt henkilöstöään yhdellä prosentilla sitten vuoden 2013 ja jatkamme tällä tiellä vuoteen 2017 asti huomioiden toimielinten välisen sopimuksen, joka hyväksyttiin toinen joulukuuta 2013. Toinen kommenttini liittyy sopimukseen, joka on hyväksytty vuonna 2014 yhteistyö sopimus ETSK ja parlamentin kanssa hyväksyttiin, kuten tiedätte. Sopimuksen mukaisesti 36 virkaa on siirretty ETSKsta EPn tutkimuskeskukseen ensimmäinen tammikuuta 2016 mennessä. Ja toinen sopimus allekirjoitettiin ETSK ja alueiden komitean kanssa heinäkuussa 2015 – ja tarkoituksena on tarkastella hallintopuolen toiminnan tehokkuutta yhdistämällä budjetti- ja henkilöstön resursseja. Me osallistumme 40 miljoonan toiminnallisiin menoihin yhdessä AK kanssa koskien muun muassa käännöspalveluita ja rakennushallintoa. Sopimus on, on voimassa neljä vuotta. ja arvio toivomusten mukaisesti tapahtuu heti vuonna 2018 alkupuolella. Kolmanneksi muutama konkreettinen ehdotus. Ensinnäkin viimeis edellisvuoden vastuuvapauspäätöksen me tulemme tarkastelemaan ilmiantokysymyksiä aivan lyhyellä varoitusajalla. Me haluamme varmistaa, että meillä on työskentelyn pohjana yhteinen päätös, eli näin voimme tehdä rinnakkain yhteistyötä AKn kanssa. Ja tämä tieto on välitetty myöskin tietosuojavaltuutetulle. Tähän päivään mennessä meidän on pitänyt antaa kertomuksemme käyttöön, kunhan minä ja toimielimme komitean puheenjohtaja ovat tämän tekstin allekirjoittaneet. Ja kuten vastuuvapausmenettelyssä pyydettiin aikaisemmin, niin me olemme toimineet vaatimusten mukaisesti positiivisia tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta mielestäni parantamisen varaa poliittisen yhteistyön saralla on vielä olemassa. Me olemme sitä mieltä, että parlamentin esittelijöiden ja ETSKn esittelijöiden välillä tätä yhteistyötä voidaan parantaa molempien toimielinten eduksi. Me olemme sitä mieltä, että kansalaisyhteiskunnan ääntä on kuultava kun uutta unionin lainsäädäntöä valmistellaan. Kolmantena viimeisenä asiana hankintoihin liittyen kilpailutuskysymykset. Kannattaa pitää mielessä, että 6. marraskuuta 2014 hyväksyttiin komitean organigrammin muutos ja osittain se liittyy siihen, että meillä on olemassa rahoitusyksikössä uusi sisäinen yksikkö, alayksikkö, jonka tehtävänä on vain ja ainoastaan ohjata ja tukea kilpailutukseen liittyvää toimintaa. Tämä yksikkö on ollut jo aikaisemmin yhteisenä yksikkönä käytössä, mutta me olemme halunneet oppia menneistä ja parantaa sitä kautta toimintamme rahoituksellisen hallinnointi työn tuloksellisuutta. Kiitoksia. Kiitos. Jatketaan. Seuraavaksi ä, ähm, alueiden äh, komitean pääsihteeri. Olkaa hyvä. Äh, Oikein hyvää iltapäivää, hyvää puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat ja hyvät jäsenet. Haluaisin tietenkin toivottaa omaltakin osaltani hyvää uutta vuotta ja kiittää kutsusta. Voin puhua aika lyhyesti, koska suurin osa siitä, mitä halusin jo sanoa, on koskien yhteistyötä ETSK kanssa, ja tässä tuli kollegan suulla sanottua, mutta poliittisesti haluaisin todeta, että alueiden komitealle merkittävin muutos koski sopimuksen allekirjoittamista Euroopan parlamentin kanssa 5. helmikuuta 2014 Alueiden komitean näkökulmasta Tämä on kehittynyt oikein myönteisesti. Välittömästi aloitimme järjestämisen ja yhteistyön. Tunnistimme kuusi aluetta tiiviimpää yhteistyötä varten ja meillä oli hyvin intensiivisiä säännönmukaisia kokouksia, jossa mukana oli myös valiokuntien puheenjohtajakokouksen johtaja ja edustaja Busek ja, ja me, meillä oli hyvää yhteistyötä meidän esittelijöiden ja parlamentin esittelijöiden välillä. Kaiken kaikkiaan menemättä yksityiskohtiin, meidän kannaltamme kyseessä on erittäin myönteinen kehityskulku. Vielä on toki tehtävääkin. Te saitte muutama päivä sitten yksityiskohtaiset vastaukset ja yhteis- yksityiskohtaisen arviointikertomuksen – Nämä seikat ovat mukana myös yhteistyösopimuksessa. Mitä tulee suhteisiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa, niin voin vain korostaa sitä, mitä kollegani juuri sanoi. Meillä oli hyvin rakentavat neuvottelut ja olen sitä mieltä, että tehty työ tuo selkeää lisäarvoa. Tämä astuu voimaan tämän vuoden alusta ja se kestää neljä vuotta. Mielestäni tämä on merkittävä askel eteenpäin ja olisimme oikein iloisia ETSKn kollegoiden kanssa, jos voisimme ottaa teidät mukaan välikertomukseen, joka on tarkoitus tehdä vuonna 2017. Sitten vielä kuvainnollisemmin haluaisin korostaa sitä, että arvostimme suuresti tilintarkastustuomioistuimen ammattitaitoa eh, sen suositusten osalta. Olemme ajoissa niihin reagoineet. Positiivista on se, että 2014 vuoden osalta tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt huomautuksia alueiden komitealla. Vastuuvapauden osalta Olemme tästä tietenkin raportoineet kirjallisesti, mutta voisin muutaman asian tässä mainita. Budjetin täytäntöpano se aleni 98,2 97,11 tähän vuodesta 2013 vuoteen 2014, jolla oli selkeät syyt, mutta tuolloin aikanaan päätöstä ei tehty koskien varojen uudelleen kohdentamista loppuvuodessa vuonna 2014. Tämä myöten viesti, että päästiin, päästiin taas hyvälle tielle ja, ja täytäntöpano oli 98,8 prosenttia. Sitten ne käännös puolelta ja henkilöstökysymyksistä. Työ on menossa, työ perustuu yhteisiin vertailuarvoihin – ja tähän on päästy yhteistyösopimuksen ansiosta sitten videokonferensseista. Olemme lisänneet merkittävästi videokonferenssien käyttöä. Aikaisemmin niitä oli yhdeksän, nyt vuonna 2015 niitä pidettiin 25 ja ne vain lisääntyvät. Tiedotus- ja viestintäpolitiikka on meille tärkeää. kun olen, me aloitimme vi, viisivuotisen kommunikointistrategian, joka on toimielinten välinen strategia, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Meillä on vuosittainenkin viestintästrategia, joka hyväksyttiin juuri vähän aikaa sitten. Haluaisin myös korostaa sitä, anteeksi vain kun mainitsen tämän, koska nyt on jo vuosi 2015, meillä on nyt uusi henkilöstötaulukko ja tällainen julkisten hankintojen solu, joka mainittiin jo. Meillä on myös asiaa käsittelevä ryhmä ja tarkastusryhmä, jossa on jäseniä ja yksi ulkopuolinen jäsen. Nämä asiat halusin tässä mainita. Teemme yhteistyötä ETSK-kollegoiden kanssa yhteisten ilmiantaja poliitikkojen vahvistamiseksi. Tämä on meidän osaltamme hyväksytty, joten se oli merkittävä tavoite, johon, jonka lupasimme saavuttaa. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että mekin olemme tehneet kotiläksymme Euroopan parlamentin yhteistyösopimuksen osalta – tähän vuoteen mennessä. 24, 24 paikkaa on siirretty EPRssään meiltä. Tällaiset ovat välitulokset yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhujalistalla on oikeusasiamiehen äh, toimiston pääsihteeri. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. 2014 äh, oli ensimmäinen äh, vuosi, kun oikeusasiamies O'Reilly oli virassaan. Ja 2014 marraskuussa toimintaohjelma vuoteen 2019 valmisteltiin uuden strategian pääpyrkimyksenä on vallankäyttäjän esittämien leikkausten toteuttaminen. Osittainhan nämä näkyvät jo vuonna 2015. Tiettyjä siirtoja todella on tapahtunut vuonna 2014 voidaan todeta, että tämä oli hyvä vuosi oikeusasiamiehelle, joka vastasi 90 prosenttiin esitetyistä kanteluista 14 19 toimielimestä myös toimi näiden äh, suositusten mukaisesti. 123 äh, eri tahoa sai suosituksia, 111 näistä vastasi myönteisesti ja 18 tapausta sovittiin sisäisesti. Eli tämä osoittaa, että EU-hallinto todella ottaa vakavasti oikeusasiamiehen suositukset. Ja tämä tietenkin osoittaa, että suhteet meidän ja muiden toimijoiden välillä ovat aivan erinomaiset. 97-87 prosenttia budjetista käytettiin onnistuimme myös kattamaan palkankorotukset käytettävissämme olevilla määrärahoilla ja haluaisin todeta, että yhteistyö Euroopan parlamentin yksikön kanssa on ollut aivan äärimmäisen tehokasta. Olemme muun muassa saaneet käyttää Euroopan parlamentin toimitiloja ja muita palveluja ja mm, samoin meillä on muita toimielinten välisiä puitesopimuksia. Tietenkin toimimme myös teidän vuoden 2013 vastuuvapaussuositustenne mukaisesti. Pyrimme todella tehostamaan toimintaamme suositustenne mukaisesti. Tietenkin tiettyä parantamisen varaa edelleen on. Osittain tämä liittyy siihen, miten nopeasti pyyntöihin vastaamme. Pidämme itsekin näitä vastausaikojamme liian pitkinä. 73 prosenttia tapauksista on käsitelty päätökseen 18 kuukauden aikana. Tämä liittyy tietenkin moniinkin eri asioihin. Pyrimme ensin nyt saattamaan päätökseen kaikki käynnissä olevat tapaukset. Ja avainindikaattorit moottorit, joista yksi oli uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönottaminen. Se hidastutti toimintaamme jossain vaiheessa, mutta tietenkin nopeuttaa sitä sitten pidemmällä aikavälillä. Mutta kyllä tässä parannuksia on saatu aikaan. Samoin olemme ottaneet käyttöön järjestelmällisemmät tiedonhakujärjestelmät. Monet valitukset tulevat yksittäisinä valituksina meille. Yksi liittyy esimerkiksi TTIP-neuvottelujen läpinäkyvyyteen. Sehän on yksi O'Reillyn oma-aloitteisista kertomuksista, 350 vastausta tähän julkiseen kuulemiseemme ja yli 6000 sähköpostia kansalaisilta. Katsomme, että tämä on aika strateginen ja toimiva tapa ennaltaehkäistä kansalaisten valituksia mm, niin, että niihin vastataan ikään kuin jo ennalta. Ja tämä tietenkin parantaa toimielinten toimintaa kaiken kaikkiaan. Sitten asia, johon myös te 2013 vastuuvapausmietinnössänne viittasitte Eh, away Day-järjestelmämme, eh, eli olemme näitä ulkoisia toimia eh, leikanneet ja näiden kustannuksia nyt sitten 40 prosentilla. Meillä on edelleen yksikkö Brysselissä ja Strasburgissa toinen, ja on äärimmäisen tärkeää, että näissä kahdessa toimipisteessä toimivat työntekijämme voivat ainakin kerran vuodessa tavata toisiaan. Tämä on myös sisäisen yhteenkuuluvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää meille. Sitten kriittiset huomiot, joita esititte mm, suku puolten tasa-arvosta toimielimessämme, erityisesti johtopaikoilla katsottiin olevan liikaa miehiä. No itse olen varmaan hyvä esimerkki siitä, että naisiakin johtopaikoilla on ja olemme kyllä nyt puuttuneet siihen, että jos mm, hakijoiden meritit ovat samat, niin sitten paikan saa se hakija, joka kuuluu vähemmistösukupuoleen. Ja Kaksi kertaa vuonna 2014 oikeusasiamies vastasi kysymykseen liittyen komission virkamiehiin, jotka siirtyvät toimistaan, ja O'Reilly haluaa todella kiittää teitä aktiivisuudestanne. Ja minä kiitän teitä eh, siitä, että kuuntelitte esitykseni. Kiitos. Kiitos. Nyt puhujalistalla on tietosuojavaltuutetun pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan hyvää uutta vuotta myös Euroopan tietosuojan valtuutetulta tälle valiokunnalle ja puheenjohtajalle. Parannut asetuksen artiklan 166 mukaan olemme tässä toimineet ja kuvailleet toimintaamme yksityiskohtaisesti kertomuksessa Makovaille. Tänään haluaisin esittää vain neljä lyhyttä seikkaa. Haluaisin puhua budjetin täytäntöönpanosta, tarkastuksista, resursseista ja siitä, kuinka teemme työtämme ja kuinka käytämme key performance-indikaattoreita. Budjetin täytäntöönpanosta ensinnäkin, hyvä puheenjohtaja, haluaisin tuoda esille, että olemme parantaneet budjetin täytäntöönpanoa sekä maksumäärärahojen että sitoumusten osalta. Maksumäärärahat ovat tällä nousseet 85 97 prosenttiin vuonna 2014. Viimeisten neljän vuoden aikana olemme kehittäneet budjetin tarkasteluvälineen, jota olemme käyttäneet ja säästäneet 7,5-9 prosenttia budjetista. Pyrimme edelleen jatkamaan ennusteiden parantamista – Er- ennusteiden mukaan täytäntöpano taso on 93,4 prosenttia. Sitten sitoumusten osalta sitoumusten täytäntöpano myös parantui joillakin kymmenyksillä. Puhutaan 96,7 prosentin täytäntöpanosta. Sitten sisäisistä tarkastuksista ne ovat kaikki julkaistu ja on näin ollen täytäntöön pantu meiltä vaadittuja toimia. Kaikki, kaikkiin suosituksiin on vastattu haluaisin korostaa sitä, että ulkoiset tarkastajamme, eli tilintarkastustuomioistuin on jälleen kerran vast- tarkastuslausumassaan vuodelta 2014 antanut kertomuksen, jossa ei ollut mitään huomautuksia tilien luotettavuuteen. Ja tämä on neljäs vuosi peräkkäin, hyvä puheenjohtaja. Mitä tulee resurssiemme käyttöön? Kolme kohtaa siitä, viime vuoden päätöslauselman mukaisesti. Ensinnäkin olemme käyttäneet videokonferenssijärjestelmää säännönmukaisesti ja ottaneet käyttöön uuden välineen, joka on mielestäni erittäin käyttökelpoinen, sillä saadaan hyvin säästiä aikaan. Näin ollen käytämme Voxbox-palvelua parlamentista. Olemme nyt lähettäneet videoita konferensseihin sen sijaan, että lähettäisimme ihmisiä. Tämä on tärkeä tapa säästää resursseja edelleen, ja oikeusasiamieskin tähän viittasi, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja niitä koskeva keskustelu teki meihin vaikutuksen tässä valiokunnassa viime vuonna ja olemme siihen kiinnittäneet huomiota. Olemme laittaneet kertomuksen ja se on toimitettu henkilöstökomitealla konsultaatiota varten. Siinä katsotaan sekä sukupuoli, LGBT-yhteisö ja muut syrjintämuodot. Kyseessä ei ole siis ainoastaan sukupuoleen kohdistuva syrjintä ja sen käsittely. Edelleen puheenjohtaja haluaisin todeta, että oikeusasiamiehen aloitteen jälkeen koskien ilmiantoja olemme ottaneet oman käytännön vuonna 2015 ja olemme ottaneet mallia neuvoston aloitteista ja oikeusasiamiehen aloitteista. Lopuksi puheenjohtaja, onkohan minulla Onkohan minulla todella kulunut jo yhdeksän minuuttia? Ehkä unohditte laittaa nuo minuutit välillä pois päältä. Um, niin, luulin, että minulla oli viisi minuuttia, nyt näin tulee yhdeksän. No niin, lopuksi vielä muutama sana siitä, kuinka teemme työtämme ja kuinka mittaamme sitä. Ensinnäkin Euroopan valtuutetun työ on täysin ratkaisevan tärkeää kansalaisille näinä päivinä riippumaton seuranta perustuu perusoikeuskirjaan ja se on olennainen osa tietosuojaa oikeutta. Meidän työssämme valvomme Euroopan toimielimiä ja muita elimiä 16 yhteensä. Ja kun siellä prosessoidaan teidän tietojamme ja tietojanne ja kaikkien muiden kansalaisten tietojen tarkkailemme tilannetta ja annamme neuvoja Euroopan lainsäätäjälle silloin, kun annetaan sellaista lainsäädäntöä, jolla on vaikutuksia tietosuojaan. Olemme tunnistaneet kymmenen KPI-tä, Key Performance Indicator, jotka auttavat meitä arvioimaan työtämme ja raportoimaan teille ja veronmaksajille työstämme. Näiden kautta olemme tunnistaneet viisi aluetta. Ensinnäkin on edistettävä tietosuojakulttuuria EUn instituutioissa. Ajatuksemme on se, että toimielinten pitäisi olla proaktiivisesti teilivelvollisia, kun ne ah, toimittavat eteenpäin kansalaisten henkilötietoja. Edelleen on varmasti varmistettava se, että lainsäätäjä on tietoinen tietosuojavaatimuksista, kun uutta lainsäädäntöä huo, hyväksytään. Sitten edelleen olisi parannettava, parannettava yhteistyötä jäsenvaltioiden tietosuojavaltuutettujen kanssa niin, että toimimme johdonmukaisesti, kehitämme tehokasta viestintästrategiaa ja parannamme resurssiemme käyttöä hallinnossa. Vuonna 2014 lukumme osoittivat, että saavutimme tavoitteen kahden avainindikaattorin osalta, ylitimme merkittävästi tavoitteet kuuden indikaattorin osalta, mutta emme saavuttaneet tavoitteita kahden avainindikaattorin osalta. Kuten tämä valiokunta on pyytänyt, olemme julkaisseet tulokset vuodelta 2014 vuosikertomuksissamme ja, ja toimintakertomuksissamme. Sieltä löytyy yksityiskohdat siitä, missä onnistumme hyvin ja syyt sille, miksi joillakin toisilla alueilla emme onnistuneet yhtä hyvin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä ja kollegani Sanchez olemme nyt valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Nyt olisi oikeastaan neuvoston pääsihteerin hetki. Paitsi että hän ilmoitti meille niin kuin aina, ettei pääse paikalle. No tämä ei kyllä meitä yllätä yhtään. Tämä sama aukko meillä on kyllä tilivelvollisuudessa aina. Neuvoston pääsihteeriä ei täällä yleensä näy. Halusin kuitenkin todeta, että me pidämme edelleen kiinni siitä, että haluamme tavata hänetkin, emmekä tästä luovu. Ja nyt sitten esittelijä, joka on todella vastuussa näistä kuuluista, paitsi alueiden komitea ja tietosuojavaltuutettu. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja todella pahoittelut sitä, että tässä lähdettiin vähän väärällä jalalla liikkeelle. Minähän tuossa oikeastaan jo nämä kysymykset esitinkin ja tässä jo vastattiinkin, se oli oikein tehokasta. Ja sitten Tsarnetski kysyi tilintarkastustuomioistuimelta. Ja tämäkin on Tsarnetskin kysymys todella teille. Kysymys numero 10. Mietin, että häviääkö tämä erikoistumisen mukanaan tuoma hyöty uudessa rakenteessa? Pyytäisin teitä vastaamaan. Ja tämä oli itse asiassa se, mitä Tsarnetskilla oli sanottavana, ja nyt menisin näihin omiin erityisaloihin, niin eli siis ähm, talous- ja sosiaalikomitea sekä Mitä talous- ja sosiaalikomiteaan tulee, niin meillä oli erittäin äh, hyödyllinen ää, äh, mielipiteiden vaihto. Pari äh, lisäkysymystä ehkä vielä ja jos kollegoilla on sitten vielä jotain lisättävää, niin mielelläni anna heille tämän jälkeen puheenvuoron. Jotkut kollegat olivat jo esittäneetkin kysymyksiä paneelissa, mutta, mutta todella tuo siis videokokousten käyttäminen voisi aikaansaada merkittävää säästöä teidän toimielimenne on varsin raskassoutuinen. Jos ajatellaan ihan kiinteitä kustannuksia, niin näin ehkä voitaisiin aikaansaada säästöä, jos käytettäisiin videokokoustamismahdollisuuksia entistä paremmin te annatte usein parlamentille ja muille toimielimille lausuntoja, mutta mitä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä asian parantamiseksi niin, että voitaisiin nähdä, mitä hyötyä näistä lausunnoista on ollut. Voisitteko te pyrkiä selittämään meille, mitä lisäarvoa Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on? Monet tässäkin valiokunnassa haluavat aina nähdä tätä eurooppalaista lisäarvoa ja mielelläni kuulisin teidän kantanne tähän liittyen. Sitten äh, mitä tulee äh, tuomioistuimeen, kiitoksia esityksestä, Mehän tapasimme jo tuossa ennalta ja te vastasitte kysymyksiimme kirjallisesti. Olen oikein tyytyväinen vastauksiinne, mutta yhteen asiaan vielä ehkä puuttuisin. Lupasitte, mitä tulee mm, tuomareiden ja myös muun henkilöstön sivutoiminen luettelon meille ja olisin halunnut kuulla, että missä aikataulussa tässä mennään, milloin me tuon valmiin listan voimme saada näistä eri, erilaisista sivutoimista. Ja sitten olette onnistuneet lyhentämään juttujen käsittelyaikaa noin kolmella ja puolella kuukaudella. Äh, Mitäs olisi tällä alalla odotettavissa jatkossa? Voidaanko näitä käsittelyaikoja lyhentää entisestään? Useinhan tapaukset ovat olleet jo pitkään kansallisessa käsittelyssä ennen kuin ne tulevat teille käsittelyyn ja siksi pitäisinkin äärimmäisen tärkeänä, että käsittelyajat olisivat mahdollisimman lyhyet, jotta voidaan varmistaa oikeuden toteutuminen. Eli toivoisimme niin jäsenvaltioiden tasolla kuin EU-tasollakin nämä nopeita käsittelyjä. Tässä minun kysymykseni ja nyt mielelläni vastauksia kuulisin. No niin, minä ehdottaisin, että kuulemme vastaukset välittömästi. Ehkäpä aloitamme jälleen tuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitoksia esittelijä. Ensimmäiseen kysymykseen niin vastaus on yksinkertainen. Tuomareiden toimintaa koskeva luettelo toimitetaan tälle valiokunnalle muutaman päivän päästä. Se on melkein valmis. On vain enää kasattava kaikki nämä tiedot ja se on kyllä nopeasti hoidettu. Sitten tämä toinen kysymys, joka koskee asioiden käsittelyajan lyhentämistä. Tämä on tietenkin meille tärkein prioriteetti käsittelyajat ovat kyllä lyhentymässä. On selvää, että tässä tilanteessa olisi viitattava tuomioistuimen tuoreisiin uudistuksiin, jotka lainsäädäntö hyväksyi. Määräajat olivat aika, tai nämä käsittelyajat olivat aika ongelmallisia tuomioistuimelle pyrimme tekemään kaikkemme, jotta uudistukset voidaan tehdä mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja saavutettaisiin konkreettisia tuloksia. Tuomareiden määrän lisääminen ja kabinettien ja kirjaamon henkilökunnan lisääminen varmastikin tulee olemaan tärkeä elementti, jonka kautta voidaan lyhentää käsittelyaikoja. Se on ehdoton vaatimus, olemme tästä täysin tietoisia mitä todella tulee erityisesti ennakkotapausten käsittelyaikoihin, ne ovat aika tyydyttäviä. Olette aivan oikeassa. Näiden ennakkotapausten osalta on, äh, kyseessä on pidemmän menettelyn yksi vaihe. Menettelyähän käydään sitten tuolla kansallisessa tuomioistuimissa. Viime vuosina tuomioistuin on ottanut käyttöön välineen, jonka avulla se voi nopeammin käsitellä äh, tietyt asiat, joissa on kiireellinen ennakkotapaus käsittely kyseessä. Jatkamme edelleen tämän, näiden välineiden käyttöä. Ja näin pyrimme todella lyhentämään käsittelyaikoja. Näin kansalaisille varmistetaan hyödylliset vastaukset ja näin varmustamme myös sen, että voimme antaa mahdollisimman nopeasti kansallisille tuomioistuimille kantamme. Kiitoksia. Jatketaan. Herra Plako, olkaa hyvä. Entschuldigung, mit Ruiskas. Pahoittelen Ruiskarsia tässä välissä. Olkaa hyvä. Madam Chair, uh- Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Pari kysymystä kollega Vistisen esitti meille. Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Ensimmäiseen kysymykseen koskien videokonferenssin käyttöä. ETSK on henkilöstöä ja myöskin jäseniä, ja mitä tulee henkilöstöön, niin me olemme päässeet aika vähän eteenpäin, mitä tulee videokonferenssien käyttöön käytön lisääntymiseen edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkoituksena niin on lisätä videokonferenssin käyttöä. Oikeastaan tänään hallintotasolla päätettiin uudesta käytön lisäämismahdollisuudesta, mutta se tarkoittaa sitä, että me käytämme lähetys- ja vastaanottopuolella samaa kieltä. Helpolta kuulostaa, mutta vaikea toteuttaa. Jokaisella jäsenellä on oikeus käyttää äidän kieltään, joten me emme voi ketään pakottaa käyttämään jotain tie, tiettyä kieltä. Tutkintaryhmän käytön kautta voimme ikään kuin ohjeistaa jäseniä hyödyntämään videokonferenssia enenevässä määrin, mutta on tietenkin selvää, että kaikki ETSK tai ETSK kokoukset yleensä voitaisiin hoitaa tätä kautta, mutta joka tapauksessa ensi vuotta silmällä pitäen yritämme parantaa tilannetta. Ja mitä tulee lisäarvoon, niin tähän liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin toimieltin välinen ulottuvuus ja sitten tämä yhtey- yhteys kansalaisyhteiskuntaan. Komissiohan julkaisee kertomuksen kertoen, mitä ja kuinka laajalti ETSK on lausuntoja on huomioitu. Tämä on hyvä asia. Kiitokset komissiolle siitä. Näin näemme, mitä työmme on saanut aikaiseksi. Euroopan parlamentti pyytää meiltä varmaankin hyödyllistä työtä tehtäväksi. Ehkäpä yhdessä voisimme tarkastella juuri sitä, että miten panoksemme on huomioitu valiokuntien mietinnöissä. Mutta vielä yksi asia, ja se liittyy tähän toimijoiden välisyyteen. Mielestäni se on tärkeä asia, eli politiikan arviointi ja lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät selvitykset valiokuntien puheenjohtajakokouksessa hiljattain teitte päätöksen asiasta ETSKssa. Näin on tarkoituksena tehdä. Junckerin komission lausuman perusteella voidaan sanoa, että lainsäädäntöä laaditaan vain tarvittaessa, mutta meidän täytyy katsoa, miten lainsäädäntöä sovelletaan ja mihin lainsäädäntö johtaa. Eli onko saavutettu alkuperäinen päämäärä se on sekä parlamentille että myöskin ETSKlle tärkeä asia. Ja me haluamme tehdä parlamentin kanssa yhteistyötä varmistaen, että todellakin ETSKn jäsenien toiminnalla on jonkinlaista vaikuttavuutta. Ja sitten viestintä kansalaisyhteiskunnan suuntaan huomioon, mitä olette sanoneet, ja tästä on keskusteltu pitkään, eli pohdimme sitä, että miten voimme viestintää parantaa huomioiden rajalliset resurssit. Kyse on varmaankin toimijoiden välisestä yhteistyöstä, sitä kautta tilannetta voidaan parantaa. Tarkoituksena on varmistaa, että parlamentin jäsenet, että ETSK ja AK jäsenet voisivat osallistua konferensseihin silloin, kun komissio kokoustaa jäsenvaltion tasolla. Mielestäni tämä on tärkeä seikka siinäkin mielessä, että me huo- hyödynnämme parlamentin tiloja jäsenvaltioissa ja komission tiloja jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä asia. Näin voidaan lisätä työmme näkyvyyttä Tätä asiaa on meillä kyllä jatkuvasti peräänkuulutettu, jäsenistön toimesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Ruis Garcia, olkaa hyvä. Kiitos. Minun mielestäni tämä kysymys, jonka Vistesen tässä esitti, meille on kyllä erittäin olennainen kysymys. Ja jos vaarana on se, että erityisosaaminen häviää, kun organisaatiot muuttuvat tehtäväperusteiseksi ja poistavat tiettyjä siiloja, niin se, että tietty erityisosaaminen häviää, se vaara on aina olemassa. Ja me olemme tunnistaneet tämän vaaran ja siksipä olemme luoneet tällaiset, tällaiset tietohallintopuitteet, joiden sisällä pyrimme todella tunnistamaan ja säilyttämään sen tietotaidon, jota tilintarkastustuomioistuimella on olemassa käytössään. Ja voidaksemme parantaa ohjelmointia ja tietenkin eh, vähentää näitä riskejä ja vaaroja, niin toimimme erityisen eh, tiiviisti eh, tarkastajiemme kouluttamisen alalla, jotta tämä vaara olisi mahdollisimman pieni. Kiitoksia ja sitten äh, äh, Pojanek, olkaa hyvä. Um, well, as for the impact, Kiitoksia niin näistä vaikutuksista. Sen lisäksi, mitä kollegani Luis Planasio sanoi, ähm, on huomioitava, että tämä vuosittainen vaikutusten arviointikertomus, siinä sanotaan näiden avainasioiden osalta, joissa teemme yhteistyötä. Ne on esitetty tällä hyvin konkreettisella tavalla. Ja siinä on kerrottu, millaisissa yhteyksissä, millä tavalla olemme panostaneet prosessiin. Tietenkin toivotamme tervetulleeksi komission kertomuksen. Sekin on hyvin tärkeää. Lisäarvosta sitten. Olen sitä mieltä, että, että meillä on tässä tilanne kun ajatellaan alueiden komitean 70 prosenttia EUn lainsäädännöstä täytäntöön pannaan alueilla, kentällä. Me olemme se eurooppalainen toimielin, jolla on valittut edustajat. Tämä on lisäarvo, jonka avulla voimme tuoda lisäarvoa tähän viestintäprosessiin kansalaisille päin. Meidän jäsenemme voivat viestiä Euroopan kansalaisille päin ja toimia tässä eh, viestinnän helpottajana ja näin tuovat lisäarvoa tuomalla läheisyyttä kansalaisiin. Tämä on toinen asia. Meillä on myös tärkeää se, että teemme työtä koko tämän poliittisen syklin ajan. Näemme roolimme lainsäädäntöä edeltävässä vaiheessa ja myös sen jälkeisessä vaiheessa. Olemme hyvin aktiivisia tämän uuden Junckerin suunnitelman osalta. Juuri hiljattain saimme aikaan yhteistyösopimuksen Euroopan investointipankin kanssa. Ja todella vastaamme näihin haasteisiin äh, saavuttaa kansalaiset. Ähm, hyödynnämme erilaisia rahoitusvälineitä näissä valtavissa investointihaasteissa. Tämä on toinen esimerkki lisää arvostamme Viestintänäkökohdan näemme samalla tavalla kuin ETSK-kollegat, kuten mainitsin, niin olemme juuri hyväksyneet monivuotisen viestintästrategian ja vuosittaisen viestintästrategiamme. Meillä on ollut hyvin intensiivisiä kokouksia kaikkien Euroopan toimielinten kanssa tämän asian piirissä. On hyvin loogista, että toimimme viestinnässä sisältöpohjaisesti ja vähemmän toimielinkohtaisesti. Kansalaisiahan loppupeleissä kiinnostaa sisältö eikä niinkään se, mistä viesti tulee. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Meidän on vahvistettava viestintäpuoltamme niin, että voimme käydä dynaamista keskustelua kansalaisten kanssa. Sitten videokonferensseista. Käsittääkseni tähän vastasinkin. Meillä on oikeastaan sama ongelma itse asiassa. On löydettävä näitä kom- poliittisia kompromisseja. Kielten osalta on trendistä. Ja puhuinkin, numerot ovat pöydällä. Olemme siis merkittävästi lisäämässä videokonferenssien käyttöä. Tässäpä lyhyesti asiat, jotka halusin mainita. Kiitoksia. Kiitos. Rouva Kminder tässä olikin jo vastannut ymmärtääkseni esittelijän kysymykseen, joten seuraavaksi sitten ää, äh, rouva Makovei, olkaa hyvä. Te olette näiden loppujen esittelijä. Thank you, Chair. <clears throat> And, uh puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin haluan omalta osaltani toivottaa kaikille menestyksekästä ja hyvää uutta vuotta. Mitä ETPS tulee, niin toden totta, teksti on ollut saatavilla. Pari kysymystä minulla olisi. Ensimmäinen liittyy käytännön sääntöihin milloinka EDPSn käytännössäännöt hyväksyttiin ja sisältökö siihen tämä pyöröovi ja eturistiriita asioihin liittyviä määräyksiä. Ja jos vastaatte kysymykseen kyllä, niin haluaisimme kuulla, että onko ollut tapauksia esillä. Ja käytännössääntöihin liittyen sen verran, että miksi sivustoltanne näitä tietoja ei löydy. Minä en ainakaan niitä sieltä löytänyt. Ja toinen kysymykseni. Voisitko kertoa meille, miksi vuoden 2014 tilintarkastustuomioistuimen kertomus on edelleenkin luottamuksellinen, ainakaan sitä ei ole julkaistu saamieni tietojen mukaan? Jäänkö odottamaan nyt vastauksia vai jatkanko tästä saman tien sitten alueiden komitean suuntaan? Me olemme saaneet myöskin kirjallista tietoa kaiken muun kirjallisen tiedon lisäksi. Ja tänä aamuna jo keskustelimme aika lailla pitkään edustajien kanssa. Ja pari kysymystä AKlle. Mitä politiikkoja ja menettelytapasääntöjä käytätte, jos laisinkaan pyöröovi ja eturistiriita ilmiöiden vilttämiseksi. Me emme ainakaan löytäneet mitään tietoa. Mikäli tällaista politiikkaa on käytettävissä eturistiriitatilanteita varten, niin kysyisinkin, että onko teillä tietoa siitä, kuinka monta eturistiriitatapausta on ilmennyt. Sitten toinen kysymykseni. Kun katson AKn kirjallisia vastauksia esittämiimme kysymyksiin, niin voidaan sanoa, että vuonna 2014 seitsemän, lähes 800 matkaa järjestettiin yhden vuoden aikana ja 225 niistä Italiaan ja maksu oli noin 90 000 ja sitten 100 Luxemburgissa 77 Kreikkaan, 70 000 euroa ja 55 matkaa Ranskaan ja 20 000 euroa oli tämä lasku plus maksut noin pari miljoonaa euroa pelkästään vuonna 2014 ja sitten jäsenten matkakulukorvaukset. Eli noin 800 matkaa vuonna 2014 on toteutunut aamulla esitin tämän kysymyksen ja vastauksena sanottiin, että Kreikassa ja Italiassa puheenjohtajuuskausien takia nämä kokoukset järjestettiin. Mutta jos nyt katsotaan Italiaa, niin 125 kokousta matkaa kuudessa kuukaudessa ja Kreikassa ja monissa muissa maissa melkoinen määrä puolen vuoden aikana. Se on aika suuri menoerä ja kokousmäärä. Voitaisiinko meille neuvostossa kertoa, minkä, tai kertoa tarkemmin, että minkälaisia tuloksia nämä lukuiset matkat ovat tuottaneet, mitä hyötyä sitä on kansalaisille. Eli onko todellakin kyse ollut älykkäästä toiminnasta, eli saatut tuloksia aikaiseksi, jotka ovat olleet mitattavissa, ja voidaanko komitean puolesta ilmoittaa, että milloin näiden tehtyjen matkojen perusteella toteutettuihin matkoihin ja toimiin saadaan tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos, jos asiat ovat tässä vielä hieman epäselviä, niin luonnollisesti voitte myös vastata kirjallisesti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusinkin tässä, tai yritinkin tässä juuri katsoa kotisivuamme ja mm, arvoisa esittää esittelijän, mitä tulee käytänne sääntöihin, ähm, niin tiedoksi ja selvennykseksi meillä on nyt itse asiassa kaksi käytännössääntöä. Oletan, että tarkoitatte tästä henkilöstösäännönalaisesta henkilöstöön liittyvästä käytännön säännöstöstä, mutta viime vuonna hyväksyimme myös valvojia käsittelevän käytännössäännöstön, joka liittyy eturistiriitoihin ja tähän vaikuttaa kovasti mm, esimerkiksi oikeusasiamiehen hyväksymä säännöstö. Joten tässä kyllä katetaan hyvin selvästi ne molemmat aiheet, joihin te viittasitte. Mitä tulee henkilöstön käytännön säännöstöön, se hyväksyttiin pari vuotta sitten ja siinä selvitetään henkilöstösäännön alaisuudessa olevat henkilöstön liittyvät määräykset ja se tekee hyvin selväksi, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriidan. Meillä ei ole ollut yhtäkään tapausta eturistiriitoihin liittyen tapausta, joita olisimme joutuneet pohtimaan. Ja näin, arvoisa esittelijä, voin kertoa teille, että olemme allekirjoittaneet sopimuksen komission kurinpito yksikön kanssa. Eli jos meillä ongelmia on, henkilöstöön liittyviä ongelmia henkilöstösäännön alaisuudessa, niin sitten seuraamme tätä menettelyä. Haluaisitteko, että vastaan erikseen näihin käytännön säännöstöihin esittelijä? Uh, yes, I would thank you very much and also... Ah, kiitän teitä näistä pyytäisin, että tarkistaisitte myös käytännön säännöt henkilökuntaa varten nettisivulta ja myös valvojan osalta. Mikäli nämä on hyväksytty kolme vuotta sitten, nekin täällä on julkaistu, niin se on ongelma. Haluaisimme myös nähdä, että nämä pyöräilmiöt ja ilmiantajakysymykset ja muut ovat tuolla henkilökuntaa koskevissa käytännössä säännöissä. Kiitoksia. Odotan kirjallisia vastauksia. Kiitoksia. Kyllä, todella. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen? Ehkäpä nyt pyytäisin tilintarkastustuomioistuinta auttamaan, jos sallitte. Monika. Monika, en itse asiassa oikein hyvin ymmärtänyt, että mikä tilintarkastustuomioistuimen kertomus tässä puuttuu? Vuoden 2014 kertomus, se on luokiteltu edelleenkin salaiseksi tai luottamuksellisesti Se mainitaan kuitenkin EDPSn vuosikertomuksesta. Kyse on tästä vuoden 2014 erityiskertomuksesta. Kyllä minä esittelijä voinkin itse asiassa tähän vastata. Se on itse asiassa julkaistu vuosikertomuksessamme ja voin toimittaa teille kopion siitä, mutta kun me vastasimme kirjallisiin kysymyksiin, niin kertomusta ei vielä oltu hyväksytty, mutta nyt se on ihan julkinen ja voimme sen teille toimittaa, kyllä. Muuten tarkistan vielä liittyen henkilöstö käytännön Kyllä se taitaa nettisivulla olla, jos ei jo ole, niin tarkistan, tarkistan vielä ja palaan asiaan. Kiitos kiitoksia. Meillähän on tietenkin itsellämmekin tämä tilintarkastustuomioistuin vuosikertomus, teidän sitä meille tarvitse toimittaa. Onko tämä väärinkäsitys nyt pois päiviltä, Monika? Kyllä, ymmärrän, että tämä on juuri julkaistu, joten tulemme kaikki näkemään sen. Olisi mukava, jos se voitaisiin lähettää meille, mutta toki löydämme sen myös internetistä. Kuudes vai, vai, vai 8. marraskuuta sen tuomioistuin julkaisi. Hyvä. Ja Muku oli täällä vielä vastaus, olkaa hyvä. Yes, for... kiitoksia. Niin tarkennuksen vuoksi tarkastukset toimielimiin ja elimiin liittyen löytyvät tietenkin vuosikertomuksesta. Lisäksi meillä on kommentteja parlamenttiin ja ETSK liittyen. Kaikki tiedot löytyvät, kuten te sanoitte, vuosikertomuksestamme. 10. marraskuuta 2015 nämä tiedot on julkaistu. Ja tehän tässä äh, aiheen tulessa käsittelyyn myös ystävällisesti vastasitte lyhyesti. Kysymys kun miksi se oli luottamuksellinen? Näin on kuitenkin kirjattuna EDPSn äh, raportissa, eli tietosuojavaltuutetun raportissa. Tässä on edelleen luottamuksellinen. Se on luottamuksellinen, kunnes se julkaistaan. Tätä en voi ymmärtää. Nyt se on julkaistu. Ja se on vuosikertomuksessa kuitenkin merkitty, että se on luottamuksellinen. Siis haluamme tämän raportin ja haluaisimme myös tietää, miksi se on ollut tähän asti luottamuksellinen. Mm, niin sitä vartenhan on kuulemismenettely ja tämä menettely on äh, luottamuksellinen. Ja kun menettely on saatu päätökseen, niin sitten saamme kertomuksen. Ja nyt äh, Bojanek, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia niin matkoihin liittyen. Esittelijä totesi aivan oikeutetusta, voin toistaa sanotun Me olemme tehneet tiiviimpää yhteistyötä pääpuheenjohtajavaltioiden kanssa ja Italian, Kreikan osalta tämä pitää paikkansa, mitä tulee Luxemburgiin, niin usein hallinnollisia kokouksia järjestetään siellä. Tämä on yksi syy näihin matkoihin. Ja miksi me käymme näissä maissa hyvin usein sääntömääräisten kokousten lisäksi käymme Brysselin ulkopuolella jäsenet pyytävät sitten tiloja käyttöön kokouksia varten. Tämä on yksi perustelu sihteeristöpuolelta olla näissä maissa läsnä. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, tietenkin kerromme teille yksityiskohtaisemmin tilanteesta mahdollisuuksien rajoissa. Eli kerromme teille tästä sitten enemmän. Mitä tulee sisäisen tarkastuksen standardeihin, tottahan toki me käytämme samoja standardeja kuin kaikki muutkin toimielimet, mutta toisaalta pitää muistaa, että meillä on olemassa omia ö, periaatteita näistä yleisistä periaatteista poikkeavia menettelytapoja eturistiriitakysymysten osalta. eturistiriitaperiaatteet ovat siis samat meilläkin kuin muualla, mutta ratkaisuja käytämme yksittäistapauksissa eri tavalla, kuten esimerkiksi rekrytoitaessa henkilöitä tai julkisia hankintoja toteutettaessa. Joten kyllä yleisiä eturistiriitamääräyksiä on olemassa joita käytetään myöskin muissa toimielimissä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhujalistalla on edustaja Toivaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja parhaat kollegat. Oikein hyvää uutta vuotta. Ja nyt haluaisin kysyä kaikilta seuraavaa. Kirjallisista vastauksista tuomioistuimelta käy ilmi, että kovasti on ponnisteltu jotta henkilöstösäästöt on saatu aikaan. Ja kysyisinkin, että miten tämä vaikuttaa nyt sitten mm, käsittelyjen kestoihin, kun varsinkin työtaakka lisääntyy. Pelkäättekö tuomioistuimessa, että käsittelyajat pitenevät? Sitten kysyisin tietosuojavaltuutetulta seuraavaa. Matkakulut on tässä mainittu hyvin yleisesti 85 000 euroa. Eivätkö nämä ole aika alhaiset kulut? Voisitteko ehkäpä vielä kertoa näistä tarkemmin? Muut toimielimet ovat kertoneet huomattavasti tarkemmin omista matkakuluistaan, joten voitteko paljastaa, että mistä matkoista on kyse? Onko kyse siis matkoista paikan päälle jäsenvaltioissa vai vierailuista toimielimiin? Sitten vielä kysyisin kaikilta seuraavaa kaikkien toimielinten kohdalla puhutaan henkilöstön sukupuolten valtavirtaistamiskysymyksestä tilintarkastustuomioistuimessa muun muassa. Ja tässä on sellainen vaikutelma, että johtotehtävissä naiset ovat aliedustettuina. Onko tilintarkastustuomioistuimella tarkoitusta erityisaloitteen kautta saada aikaan muutosta. Kiitoksia. Ja nyt voimmekin sitten aloittaa tuomioistuimen vastauksella. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee säästötoimien vaikutukseen asioiden käsittely aikoihin tällä hetkellä tuomioistuin on enemmänkin huolissaan – tukipalveluiden toiminnasta. Ne ovat tukeneet täysin eh, henkilökunnan vähentämistoimia. Tuomioistuin on pyrkinyt säilyttämään työkapasiteettiin kabineteissa ja, ja niissä palveluissa, jotka liittyvät tähän oikeudenkäytön toimintaan täysin. Joten kun eh, näitä lainsäädännöllisen tason päätöksiä on tehty koskien tuomioistuimen uudistuksia, niin nyt olisi tärkeää valvoa eikä heikentää liikaa eh, kielille, kielipalveluiden toimintaa. Siellä on paljon vähennetty henkilökuntaa jo nyt. Näin voitaisiin välttää pullonkaulien kaulojen syntyminen. tuomioistuimen kabinettien työkapasiteetti on vahvistettu. Viime vuosina myös julkisasiamiesten puolella on perustettu kuusi, ei, kolme uutta julkisasiamiehen paikkaa, joten tuomioistuin tekee kyllä kaikkensa pyrkiäkseen toimimaan niin, että edelleen voidaan lisätä tuottavuutta tällä henkilökunnalla ja vielä vähennetylläkin henkilökunnalla vuoteen 2017 asti. Sitähän nyt budjettipuolella valmistellaan ja siihenkin kohdistuvat nämä vähennykset. Ja pyrimme toimimaan niin, että tuomioistuimen uudistuksella voisi olla mahdollisimman suuret vaikutukset käsittelyaikojen lyhentämiseen. Tietenkin tuomioistuin tulee käyttämään niitä välineitä, joita sillä on ollut käytössä tähänkin asti ja pyrkii lyhentämään käsittelyaitoja. Se tulee käyttämään muun muassa silloin, kun se asiaan sopii. Eh, se tekee päätöksiä ja antaa tuomioita ilman eh, julkista kuulemista eh, ja pyrkii vähentämään käännettävien sivujen määrää. Ja pohtii kaikkien näiden eri esimerkiksi liitteiden hyödyllisyyttä ja käännöstarpeita, jotta voidaan todella vähintää käännettävien sivujen määrää mahdollisimman paljon. Ja näin lyhennetään käännösaikoja ja lyhennetään kaiken kaikkiaan asioiden käsittelyaikoja. Jos äh, sallitte, esitä vielä lisää kysymyksen äh, ennen kuin kollega Toirar äh, luulee, että tuomioistuin murtuu työtaakan alle, niin ehkäpä olisi hyvä puhua siitä, että kun tulee lisää tuomariin, niin paljonko tulee sitten lisää työntekijöitä hänen vanavedessään. En tarkoita nyt mitään autonkuljettajia tällä, vaan asioiden käsittelijöitä. Kiitos. Donc euh, la, la, la réforme du tribunal qui vient d'être Niin juuri lainsäätäjän hyväksymät uudistukset tuomioistuimessa merkitsevät sitä, että tuomioistuimen kabinettia vahvistetaan vuoden, kohdessa, kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tuomareiden määrää lisätään 12. He aloittavat toimintaansa vuoden aikana, puhumme siis vuodesta 2016. Tämä 12 uuden tuomaripaikan perustaminen merkitsee sitä, että myös avustajien ja näiden tuomareita avustavien henkilöiden määrä lisääntyy. Samoin kirjaamossa henkilökunta lisääntyy. Kaiken kaikkiaan paikkoja on lisätty 88 tähän alkuvaiheeseen. Toinen vaihe tapahtuu tämän vuoden syyskuussa ja siinä virka- mies tuomioistuin yhdistetään tuomioistuimen seitsemän virkamiestuomioistuimessa olevaa tuomaria siirretään meidän tuomioistuimeemme, kun se katoaa. Ja näille ylimääräisillä paikoilla voidaan perustaa saman kokoinen kabinetti kuin olemassa olevat kabinetit. Vuonna 2000, seuraavana vuonna on yhdeksän uutta tuomaria tulossa. Tällä hetkellä Tuossa vaiheessa ei kuitenkaan kabinettien henkilökunta lisääntyisi, tulisi yhdeksän ylimäär- uutta tuomaria, eikä mitään muuta toistaiseksi. Puhuin myös tästä kirjaamosta, sitäkin on vahvistettu. Uudistukset toteutetaan kuitenkin niin, että toimielimen hallintoa ei vahvisteta. Hallinto yksiköt ja kieliyksiköt tulevat toimimaan nykyisellä henkilökunnalla, kunnalla, mm, paitsi että niitäkin vähennetään vielä 2017 vuotta 2017 vuoteen asti 5 prosentin vähennysten mukaan. Kuinka monta vähennettyä paikkaa tässä toisessa vaiheessa on ajateltu? Puhuitte seitsemästä tuomarista, niin kuinka paljon, niin kuinka paljon ylimääräistä uusia toimijoita tulee näihin kabinetteihin. Niin tällähän hetkellä kussakin kullakin, tuomarista, kullakin tuomarilla on avustaja ja kolme esittelijää ja kaksi avustajaa, kolme uutta paikkaa, siis tuomaria kohti, eli 21 tai 20, koska on myös presidentin kabinetti. Eli 105 uutta paikkaa yhteensä, eikö niin? Au total, il y a 88 postes. Donc, il y en a... Yhteensä 88, 17 kirjaamoon. Ja nämä loput, 71, on jaettu 12 uuden tuomarin kabinetteihin ja sitten muiden kabinettien vahvistamiseen. Vaiheessa yksi ja kaksi yhteensä perustetaan 88 uutta paikkaa ja niistä 17 kirjaamoa. Merci beaucoup. Den Kiitoksia. Sitten Pöyry esitti kysymyksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja todella virkamatkoihin liittyen voin arvoisalle edustajalle kertoa muutaman tosiasian. 174 virkamatkaa vuonna 2014, keskimääräinen kustannus 502 euroa 51 senttiä, yhteensä 87 500 suunnilleen euroina. Meillä on kolmen tapaisia virkamatkoja, joille henkilöstöä lähetetään. Ne heijastelevat kolmea toimintatapaamme. Ensinnäkin valvonta, matkat, tarkastusmatkat, tarkastukset EU-toimielimiin ja virastoihin. Nämä ovat tarkastuksia, mm, jos tiedämme, että on ongelmia, niin lähetämme paikalle henkilöstöä äh, kertomaan asioista. Sitten on äh, valvojien koulutusmatkoja ja sitten äh, kaksi kertaa vuodossa, vuodessa lähetämme virkamiehiä kansallisia viranomaisia tapaamaan, jotta voidaan käydä keskusteluja. Viime vuonna tai toissa vuonna kallein virkamatka oli matka Madridiin 4000 euroa. Tuolloin ö, valvonta-asiantuntija vastasi kutsun, jonka, ö, joka saatiin. Ö, tässä annettiin neuvontaa Ja kaiken halvin matka oli matka Maastrichtiin. Kyse oli 37 euron summasta. Tuolla koulutettiin tietosuojaviranomaisia. Ennen kaikkea virkamatkat ovat tapahtumiin, konferensseihin, seminaareihin, kokouksiin, joissa me kerromme toimialamme asioista ja Tiedot löytyvät kotisivuiltamme. Ja muutoksena aiempaan on se, että aiemmin pidimme tiukasti kiinni riippumattomuudestamme ja siitä, että me halunneet euroakaan tukea näille matkoille, mutta nyt kun säästöpolitiikka on vallalla ja meidän täytyy olla tarkkoja veronmaksajien rahojen suhteen, niin kotisivultamme voi löytyä tiedot siitä, että jos olemme vierailijoina konferensseissa, jotka, joiden, joissa on osallistumismaksu, niin sitten vaadimme sen, että meidän kustannuksemme korvataan. Virkamatkamme liittyvät hyvin paljon myös yhteistyöhön, yhteistyöhön kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa, yleensä täällä Brysselissä. Ja tapaamme myös kansainvälisiä viranomaisia kerran vuodessa jossain päin Eurooppaa. Ja sitten meillä on myös maailmanlaajuinen tapaaminen. Ja teemme myös yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa kahden viikon kuluttua asiantuntijamme menee Geneveen punaisen ristin vieraaksi mm, puhumaan näistä tietosuoja-asioista. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin ja sukupuolten valtavirtaistamiskysymys. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. 2012 aloitimme suunnitelman kautta parantamistyömme sukupuolijakauman tasoittamiseksi arvioimme viime vuonna tilannetta, mutta valitettavasti tulos ei ollut tyydyttävä. Myönnettäköön. Tulokset eivät olleet odotetunlaiset. Vilnesat olevan tasa-arvoviraston yhteistyötä käyttäen pyrimme tilannetta parantamaan – Voin jo sen verran kertoa, että joulukuisessa kokouksessa nimettiin kolme pääjohtajaa ja kaksi näistä johtajista olivat naisia. Seuraavaksi Novakov, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä vain yhden kysymyksen. Tästä keskusteltiin varjoesittelijä Tomas Dikovskin kanssa. Kysymys kuuluu, voisivatko toimielimet konkreettisesti kertoa, missä määrin ne ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen ja, ja oikeusasiamiehen suositukset. Ehkäpä aloitetaan nyt päinvastaisessa järjestyksessään ensin oikeusasiamiehen toimista. Kiitoksia kysymyksestä omien suositusten osalta, osalta. Toivon, että to, toteutamme sitä, mitä muillekin suosittelemme istuimen osalta. Ainakaan no, minun tietääkseni meillä ei ole ollut kovinkaan paljon suosituksia, mutta jos suosituksia olemme saaneet, niin olemme ne kyllä täytäntöön panneet. Mr. Mr. Doxy, it's your turn. Sitten Doksi, teidän vuoden, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, niin neljän vuoteen suosituksia ei ole tullut, mutta vuonna 2009 yksi suositus esitettiin ja se myöskin huomioitiin. Mitä tulee oikeusasian mieheen, niin olemme kirjallisissa vastauksissa kertoneet kolmesta suosituksesta. Näiden suositusten osalta olemme myöskin olleet aktiivisia. Kiitoksia. Ja Bojanek, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia tilintarkastustoimien osalta. Me emme ole saaneet mitään huomautuksia, joten vastaus on helppo. Oikeusasiamiehen osalta saimme itse asiassa kaksi pyyntöä. Yksi niistä koski asiakirjojen saatavuutta ja sitä sen otimme onkemme sitten. Toinen asia koski ilmiantajamenettelyn käyttöönotto ja senkin olemme nyt tehneet. Tämä päätös on tehty yhteistyössä ETSKn kanssa. Planas, bitte. Ja Planas, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuminen liittyen Mainitsin jo kolmannessa kommentissa, niin mitä olemme tehneet asian tiimoilta kilpailutuksen osalta. Eli meillä on rahoitusyksikössä alayksikkö, joka seuraa tilanteen kehittymistä. Mitä oikeusasiamiehen, niin toteaisin, että Meillä on sama kommentti kuin AK: ja kuten jo aikaisemmin totesin, ilmailontojärjestelmään liittyvät työt on saatu päätökseen ja on oletettavissa, että tietosuoja valtuutettu antaa suosituksensa vielä tänään. Eli päätös allekirjoitetaan varmaan ihan lähipäivien tai ainakin viikkojen aikana. Sen verran vielä tähän esittämänne kysymykseen. Ja sitten Ruis Karsia, olkaa hyvä. Kiitos. Mitä tulee suosituksiin äh, Tilintarvistuomioistuimen vuosikertomuksessa ei tilintarvistuomioistuimeen liittyen ole suosituksia, mutta haluaisin viitata sisäisen tarkastajan myös ulkoisen tarkastajan huomioihin, koska niin kuin tiedätte, tilintarkastustuomioistuimen tilit tarkastetaan äh, ulkoisesti, ulkopuolinen äh, yritys äh, tarkastaa ne ja saimme puhtaat paperit. Kuitenkin joitain suosituksia olemme saaneet ja olemme tietenkin näihin huomioihin puuttuneet. Ainut huomio oli se, että tuon lokakuun 2014 ilmiantajien koskevan huomioon ottaisimme huomioon näin teimme. Kiitos. Tuomioistuimen osalta tuomioistuin ei ole saanut muutamiin vuosien mitä suosituksia tilintarkastustuomioistuimelta. Sama pätee Euroopan oikeusasiamiehen, paitsi viime aikoina niin kuin muutkin toimielimet ovat saaneet huomautuksia koskien sisäisiä sääntöjä ilmiantajien osalta. Tässä asiassa tuomioistuin on välittänyt henkilöstökomitealle luonnoksen käsittääkseni tammikuun 18. päivän mennessä saamiselta la- lausunnon. Sitten vuonna 2014 oikeusasiamies miehen kertomuksen osalta meiltä ei, meille ei ole tullut mitään suosituksia, vaan aina on todettu, että tuomioistuimessa ei ole huonoa hallintaa. Kiitos. Seuraavaksi kollega Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää toimielinten pääsihteereitä näistä tiedoista ja vastauksista kirjallisesti ja suullisesti. Ensinnäkin Jotakin täällä jo kuultiinkin tuomareiden määrästä. Tuomioistuimeen tulee uusia tuomareita johtuen siitä, että tämä virkamies ja tuomioistuin nyt muuttuu tuomioistuimen osaksi. Tästä haluaisin tehdä kysymyksen, koska asiat minua huolestuttaa. Virkamies ja tuomioistuimen käsittelyssä on ollut aika kiinnostavia asioita ja niiden ansiosta on voitu parantaa henkilöstösääntöä ja Euroopan virkamiesten kohtelua. Haluaisin nyt kysyä, kuinka tulette varmistamaan tämän kapasiteetin, joka virkamiestuomioistuimella aikaisemmin oli. Oletan, että siitä tulee nyt erillinen jaosto. En tiedä, kuinka se organisoituu, mutta miten voidaan suojata tätä oikeuskäytäntöä ja kapasiteettia, joka näillä tuomareilla oli virkamiestuomioistuimessa. Sitten tilintarkastustuomioistuimelle. Siellä on tehty paljon parannuksia. Haluaisin henkilöstöstä esittää kysymyksen, kuinka eh, sukupuolitasa-arvo kysymys tässä muuttuu. Olemme tietoisia siitä, että tilintarkastajien keskuudessa naisia on ollut vähemmän Tämä ammattikunta pikkuhiljaa parantaa sukupuolittaisa arvoa mutta haluaisin tietää, mitä viime vuoden jälkeen on tehty tilanteen parantamiseksi. Edelleen tilintarkastustuomioistuin on nyt merkittävässä uudistusprosessissa, joka on tuottamassa hedelmää. Tämä näkyy sieltä tulevissa asiakirjoissa. Haluaisimme tietää, kun ajatellaan, että tulospohjaista tarkistusta, minkä tyyppistä koulutusta heille annetaan, jotta tilanne parantuisi. Sitten talous- ja sosiaalikomitea. Meillä on tämä historiallinen Urmehon tapaus, nyt on Eero Vaskon uusi tapaus. Meille aina sanotaan, että, että siellä ollaan juuri hyväksymäisillään strategia, joka koskee näitä ilmiantajien suojelua, kun kyseessä on henkilöt, jotka tuovat ilmi huonoa hallintoa koskevia seikkoja, niin aiotteko lopulta hyväksyä nämä säännöt vai ettekö itse asiassa tarvitsemme päivämääriä? Viime vuonna jo sanoitte, että kyllä näin tehdään, mutta vieläkään niitä ei ole olemassa. Sitten viimeisiksi en, viime, entisestä pääsihteeristä haluaisin esittää kysymyksen. Hänellä on aikamoinen eläke. Hän lähti tilanteessa, joka oli hänelle hyvin edullinen. Nyt hän näyttäytyy professorina useissa instituutiossa. On, onko hän pyytänyt lupaa tehdä työtä tämän mahtavan eläkkeensä lisäksi, tai kuinka TSK on tässä toiminut. Sitten vielä henkilöstöresurssien hallinnoinnista, kun nyt ajatellaan tätä herra, Bermehon tilannetta, jota olen seurannut jo pitkän aikaa. Hänen osaltaan sitten useita kommentteja jotka liittyvät tapauksiin vuodelta 2011 ja nyt vuonna 2015 nämä tapaukset toistuvat tämän ilmiöntäjän kohdalla. Haluaisin tietää, tehdäänkö tässä päätöksiä takautuvasti. Eihän jos myöhemmin todetaan, että henkilö on ollut ilmiöntäjä muistettava, että mm, niistä jää joitakin kriittisiä tietoja rekistereihin. Takautuvasti näiden tällaisten seikkojen pitäisi toki kadota. Tämä varmasti kuuluu tähän politiikkaan. Sitten alueiden komitealta haluaisin kysyä. kun käännös sektorilta on siirretty henkilöitä Euroopan parlamentin EPRssään. Aikanaan kyseessä oli sopimus, joka meistä vaikutti kiinnostavalta, mutta en oikein näe millaisia vastapanoksia siinä on. Niin tämähän pätee myös äh, ETSK. Jotenkin kutsujahan tässä saadaan, mutta onko alueiden komitean tai ETSK jäsenillä mahdollista pyytää palveluja EPRSltä? Voivatko he pyytää tutkimuksia tai informatiivisia asiakirjoja niin kuin parlamentin jäsenet? Sitten tietosuojan valvotuutettu. Meillä ei ole ollut vielä aikaa tehdä hänen kanssaan varsinaista syvempää yhteistyötä. Haluaisin teille esittää kysymyksen Olafista ja Olafin valvontakomiteasta. Teillä on sama tietosuojan valtuutettu. Näissä puitteissa on Olafin kertomuksia vuodettu. Mikä teidän kantanne on tuohon politiikkaan? Millä tavalla uusi avoimuuspolitiikka, jota tuen sekä oikeusasiamiehen toimistossa että Olafissa – jonka mukaan päästetään julkisuuteen vanhoja kertomuksia Olafista. Esimerkiksi yksi Saharaa koskeva kertomus oli tällainen, millaista konkreettista tietosuojapolitiikkaa näihin tapauksiin sovelletaan. Joissakin tapauksissa mielestäni se ei ollut kovin selvä, minkään tyyppiset tietosuojapuitteet olisi annettava tälle uudelle avoimuuspolitiikan kukoistukselle. Joskus siihen liittyy joitakin heikkoja lenkkejä. Sitten vielä oikeusasia naiselta haluaisin kysyä. Niin, tehän olette pyrkineet parantamaan viestintää ja sanotte, että olette muuttaneet mil, sitä, millä tavalla arvioidaan toimintanne näkyvyyttä. Nyt haluaisin paremmin tietää, millä tavalla olette toimineet ja joitakin indikaattoreita ja tietoja olette toki antaneet. Ja samoin haluaisin tietää, miten puututte sukupuolten väliseen tasa-arvoon instituutiossanne. Kiitoksia. Ähm, aloitetaan tuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Je remercie Madame Ayala. Kiitän edustaja Ajala Senderiä näistä kysymyksistä tuomioistuimelle. Ne koskevat sitä, millaisia seurauksia on virkamiestuomioistuimen katoamisella tämän vuoden syyskuusta alkaen. Ensin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tuomioistuin, joka nyt ottaa vastaan nämä seitsemän tuomaripaikkaa virkamiestuomioistuimesta, ei ole perustamisensa jälkeen koskaan lakannut virkamiehistön koskevien toimivaltuuksien toteuttamista. Se oli ensimmäisen asteen tuomioistuin vuotta 2005 asti, kun perustettu virkamiestuomioistuin ja sen jälkeen tuomioistuin on myös toisella tapaa toiminut näissä asioissa ja näin ollen se on joko vahvistanut tai kumonnut virkamiestuomioistuimen tuomiot. Joten kyllä meiltä pätevyyttä löytyy tällä alalla. Meidän tietenkin järjestettävä työmme uudella tavalla, jotta voimme nyt palata siihen tilanteeseen, jossa tuomioistuin on jälleen ensimmäisen asteen tuomioistuin näissä asioissa. Pohdimme sitä, kuinka työ järjestetään, jotta, näistä, jotta tästä roolista taas selvitään virkamiestuomioistuimen katoaminen ei mitenkään merkitse sen oikeuskäytännön katoamista. Se on olemassa ja sitä tullaan edelleen käyttämään ja siihen tullaan viittaamaan edelleen jatkossa, kun asioita tuodaan tuomioistuimeen ja muutoksen hakoon, hakuun. Kyseessä on oikeuskäytäntö, joka, jota ei välttämättä voida, jota johon, josta tuomarit eivät välttämättä pidä kiinni, eikä se estää kehittymistä, niin kuin, mikä, niin kuin no, oikeuden, oikeuskäytännön kanssa yleensäkin toimitaan. Tuomioistuin uskoo, että virkamiehistä ei tule kärsimään siitä, että tällainen muutos tapahtuu, sillä vain yksinkertaistetaan oikeudellisia rakenteita. bitte. Sitten Ruiskarsia, olkaa hyvä. Kiitos. Voin vastata Ajala Senderin kysymykseen. Tilintarkastustuomioistuin meillä on yhtäläisten mahdollisuuksien ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2012. Vielä se ei ole ähm, johtanut niin myönteisiin tuloksiin kuin olisimme toivoneet, mutta kyllä tässä edistystä aikaan on saatu kuitenkin kun ajatellaan tarkastajia, niin tässä heidän kohdallaan lähestytään jo 50-50 tilannetta, jossa puolet on miehiä ja puolet naisia. Kun ajatellaan kaikkia virkamiehiä, niin taso, tasolla aletaan olla. Mutta kun ajatellaan sitä, miten päästä toivottavan lopputulokseen, niin tässä tietenkin on tarpeen lisätä tietoisuutta – tasa-arvosta ja tietenkin myös sitten pyrkiä toteuttamaan tätä käytännössä. Tapasimme muuten Vilnassa myös tasa arvovaltuutetun ja meillä on muun muassa naispuolisten tilintarkastajien verkosto. Ja Mm, samoin pyrimme lisäämään naispuolisten yksikön päälliköiden äh, määrää ja pyrimme saamaan äh, naiset äh, innostumaan lisää koulutuksesta, jotta heistä voi tulla yksikön päälliköjä ja niin edelleen. Ylipäätään mitä tulee koulutukseen ja mm, niin voin kertoa, että Nansissa ja metsissä toimivan Lorenin alueen yliopiston kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Samoin Luxemburgin ja Saarbrückenin alueen yliopistoverkoston kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja näin uskomme, että myös naispuolisia tilintarkastajia saadaan yhä enenevässä määrin. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi puheenvuoron saa Planas, olkaa hyvä. Señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän edustajaa näistä kolmesta kysymyksestä. Ensimmäinen niistä koski näitä niin sanottuja ilmiantajia. Kuten edustaja tietää, Euroopan virkamiehiin miehiä koskeva lainsäädäntö 2004 jälkeen sisältää ilmiantajia koskevia säädöksiä. Tosin ne voidaan korvata niin kuin oikeusasiamies on pyytänyt hiljattain eri toimielinten taholta. Kuten aikaisemmin totesin alustuksessani ja vastauksessa toiseen kysymykseen, sen seurauksena, että olemme hyväksyneet yhteisen päätöksen alueiden komitean kanssa – päätöksen, joka tuntui meistä tärkeältä huomioiden se, että meillä on suuri osa palveluista eh, yhteisesti jaettu ja ETSK ja alueiden komitean kanssa nämä liittyvät logistiikkaan ja käännöksiin ja näin ollen olemme tehneet päätöksen tehdä yhteistyötä, että saamme yhteisen tekstin. Kuten aikaisemmin sanottiin, tänään sitä on kerrottu henkilöstökomitealle – sillä on kaksi kuukautta aikaa antaa, taikka valtuutetulla on kaksi kuukautta aikaa antaa lausuntonsa ja annan sen sitten välittömästi ETSK on allekirjoitettavaksi, mutta mitään oikeustyhjiötä ei tässä koskaan ole ollut. Sitten toinen asia koskien komitean tai entistä pääsihteeriä varmaankin viittaatte edeltäjääni kysymyksessänne, mikäli näin on jos viittaatte edeltäjään, niin haluan sanoa seuraavaa. Kuten tiedätte, hallinnollisen valituksen takia hänet äh, julistettiin äh, virasta, vira, vira, sellaiseksi, että hän ei voinut toimia virassa. Nyt hän on ilmoittanut toimivan, toimivansa professionaalinen tietyissä laitoksissa tästä syystä ryhdyttiin tutkimaan tilannetta, miten tämä hänen kohdistunut päätös sopi yhteen hänen toimimiseen professorina tai yliopiston opettajana. Ja asianomainen pyysi yhteensopivuuden tarkastelua. Mukana oli myös lääketieteellinen mielipide ja lopputulos oli myönteinen. Herra Bermehosta. Sitten muistaakseni tämä asia liittyy vuoteen 2009 tai saattaa mennä sitä aikaisempiinkin vuosiin. Kuten tiedätte, Bermehon ja hallinnon välillä on useita oikeudellisia juttuja kesken. Useissa niissä on annettu myönteinen tuomio hallinnolle ja toiset ovat vielä muutoksenhakumenettelyssä. Herra Bermehon henkilökohtainen tilanne on tällä hetkellä se, että hän on ikään kuin työkyvytön Tarkistelimme hänen tilannettaan ennen kuin hän tuli Euroopan unionin työhön ja tarkastelimme, onko hänen työkyvyttömyystilanteensa nyt yhteensopiva palveluiden tarjoamisen kanssa. Käsittääksemme hän aikoo tällaista toimintaa harjoittaa. Sitten sitten kysymyksen näistä ilmiantajista että voisiko niiden kautta herra Bermehon tilanne on jotenkin edullisempi. Ensinnäkin sanon, että 2004 henkilöstösäännössä kysymys on jo ratkaistu ja ETSK tulee täysin tiukasti pitämään kiinni nykyisestä lainsäädännöstä. Herr Bojanik, bitte. Sitten Pojanek, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, well, this... Paljon kiitoksia. Tehtäväni on oikeastaan aika lailla helppo. Voin vain vahvistaa sen, mitä kollega Luis Planas jo totesi. Alueiden komiteassa tietenkin meillä on ilmiantojärjestelmä käytössä jo vuodesta 2004 asti. Ja mitä tulee EPRS, niin tilanne on vastaavanlainen kuin EATSKssa. Meidän jäsenten edustajien etuna on se, että he voivat käyttää EPRS samoin oikeuksien kuin parlamentaarikot, eli he voivat pyynnöstä saada yksityiskohtaisia tutkimuksia käyttöönsä, ja jäsenet saavat yleistä tietoakin käyttöönsä pyynnöstä, ja tarvittaessa niitä voidaan sopeuttaa erityistapahtumia varten, eli EPRS on antanut meidän täysistuntoja muita tapahtumia varten omia julkaisuja käyttöön. Eli tilanne on hyvä, vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin, jossa joskus EPRS on pyytänyt meiltä kannanottoja Joten me kyllä voimme sanoa, että yhteistyö on oikein hedelmällistä. Kiitoksia. Kvinnan. Kiitos. Varmaankin tässä viitattiin meidän näkyvyys KPI mallimme. Mm, mitattiin nimittäin sitä, miten ulkoiset sidosryhmät saavat ajankohtaista hyödyllistä tietoa ja näin kaikki sidosryhmät äh, nivottiin samaan indikaattoriin, mutta media ja sosiaalinen media erotettiin sitten vuodesta 2012 lähtien muista sidosryhmistä, erityisesti nettisivut tai Euroopan tason verkoston toiminnasta. Mitä sitten tulee tuohon sukupuolten valtavirtaistamiseen, meillä on kahdeksasta yksikön päälliköstä kolme naisia ja mitä sitten tulee senior management toimiin, niin 100 prosenttia on naisia, kun meitä on vain yksi ja se olen minä. No niin, kiitoksia. Ja sitten Doksi, olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ajala Senterin kysymykseen vastaisin seuraavaa. Korostaisin, että Olaf osana EU-toimielimiä kunnioittaa 2001 1 049 sekä myös sitten asetusta 45 2001 tietosuojasta. Meidän työmme Olafin suhteen on neuvoa antavaa ja valvovaa. Joten mitä tähän neuvonantoon tulee, olemme tuottaneet kaksi asiakirjaa, jotka ovat olennaisia – Olafin suhteen ensinnäkin henkilötietoja koskevien äm, tietojen julkisuus. Siis nämä ovat tällaisia tausta-asiakirjoja, jotka löytyvät ihan kotisivultamme julkisia asiakirjoja. Me korostamme läpinäkyvyyttä ja pyydämme sitä, että mm, toivierimet muun muassa Olaf olisivat mahdollisimman aktiivisia – sellaisen tiedon julkaisemisessa, joka ei ole henkilökohtaista tietoa. Ja näiden kahden asetuksen yhteensovittaminen on toiminut oikein hyvin. Olaf sitten sai meiltä toisen asiakirjan marraskuussa 2012, jossa todetaan, että kun DPOlla eli tietosuojavaltuutetulla on kysyttävää, niin hän voi kuulla meitä. Mitä tulee sitten meidän valvontatoimemme, niin luonnollisesti toteutamme analyysin joka toinen vuosi siitä, mitä toimielimet tekevät. Ja tämän lisäksi käsittelemme kanteita, eikä teitä varmaankaan yllätä kuulla, että Olafin olisi saattanut äh, liittyä äh, myös kanteluita. Kiitos Ola puheenjohtaja. Kiitos teille. Itsekin olen tässä vielä puhujalistalla. Kaksi ihan lyhyttä kysymystä minulta. Ensimmäisen kysymyksen voisin esittää teille kaikille. Mutta eiköhän riitä, jos tilintarkastustuomioistuimen ruiskarsia vastaa nimittäin kysymys korkeimmasta eläkkeestä, keskimääräistä eläkkeestä 2014 virkamiehet, jotka jäivät eläkkeelle, niin te vastasitte tähän, mistä tiedätte? Tämä oli kysymys numero 15, vastaus kysymykseen 15. Mistä te tämän tiedätte? Ja vasta sitten kaikki paitsi tuomioistuin. Tuomioistuin kirjoitti, ettei tiedä, että kysykää komissiolta. Siis kaikki muut vasta sitten Kiitos teille siitä. Ja kysynkin teiltä, että mistä te tämän tiedätte. Ja sitten, äh, äh, sitten tuomioistuimen äh, edustajalta kysyisin, että miksi te ette tiedä tätä, mikä kaikki teidän kolleganne tietävät. Ja voisitteko ehkä tulevaisuudessa tietää, kun ette viimeksikään tiennyt niin siksipä pyytäisin, että vastaisitte tähän kysymykseen siitä, että mistä tämän tiedätte tai mistä tätä ette tiedä. Mal an den Gerichtshof. Sitten vielä tuomioistuimelta kysyisin käsittelyajoista. Keskimääräinen käsittelyaika varmaankin voitaisiin antaa. Tämä koskee niin tuomioistuinta kuin työtuomioistuintakin, mutta ei yleisten asiantuomioistuinta tai yleistä tuomioistuinta kirjoittaa. Tästähän on varsinainen romaani kirjoitettu, mutta mikä tämä vastaus oli? Mutta ehkäpä Ruiskarsia voi vastata ensiksi ja tuomioistuimen edustaja sitten lopuksi. Uh, information comes uh, from the Nämä tiedot tulevat tileistä, nämä eläkkeitä koskevat tiedot, jo mikäli mm, maksutoimisto hallinnoi, PMO hallinnoi näitä eläkkeitä, niin näin varmaan tulee olemaan myös tuomioistuimissa tulevina vuosina. Kysymme siis PMOlta ja saamme varmaankin tiedot. Oletan, että PMO toimittaa meille nämä tiedot. Nämä tiedot, mitkä nyt ovat vastauksessa, tulevat tileistä. Kiitos ja sitten tuomioistuimen edustaja, olkaa hyvä. Miksi te ette tiedä sitä, mikä kaikki muut tietävät? Ja toinen kysymys. Keskimääräinen käsittelyaika ää, tuomioistuimissa. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Eläketiedoista vuonna 2004 jälkeen henkilöstösäädösten mukaisesti tuomioistuin ei enää suoraan maksa eläkkeitä. Niin kuin täällä sanottiin, PMO hoitaa sen tuomioistuin AIPNnä vahvistaa eläkeoikeudet, mutta sen jälkeen se ei enää seuraa eläkkeiden maksatusta. Muiden toimielinten muut toimijat varmaankin saivat nämä tiedot kyllä pyytäen ne tiedot näistä maksuista. Meidän, meitä rajoitti se, että me, meillä ei tällä hetkellä ollut tietoja. Ne varmasti ovat kyllä komission käytettävissä. Kyllä ne varmaankin voidaan sitten toimittaa. Sitten käsittelyajoista vastauksena kysymykseen numero seitsemän. Kyselyssä toimittimme nämä keskimääräiset käsittelyajat tuomioistuimessa ja virkamistuomioistuimessa Teidän käytettävissänne on tilastot koskien asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa vuonna 2014. Vuoden 2015 tiedot eivät ole vielä valmiina. Vuoden 2014 osalta tuomioistuimessa ennakkopäätöstä käsittelyaika keskimäärin 15 kuukautta. Tämä on kaiken alhaisin vuoden 2007 jälkeen. Silloin, silloin se oli 19,3 kuukautta, sitten se laski 15 kuukauteen vuonna 2014. Sitten suorat kanteet 2014 keskimääräinen käsittelyaika oli 20 kuukautta se on vähennystä verrattuna edelliseen vuoteen, mutta kysymys on tällainen keskimääräinen aika 2007-2014. Sitten vuoden 2014 osalta meillä on 14,5 kuukautta nämä muutoksen hankukestot, se on vähäisempi kuin vuonna 2007. Tuomioistuimessa käsittelyajat ovat yleensä pidempiä, heijastelee tuomioistuimen asemaa. Siellä tehdään asiapohjaisia päätöksiä ja tuomioita hyvin monimutkaisistakin asioista, myös taloudellisista kysymyksistä. 20, 30,5 kuukautta 2005 28,8 kuukautta kilpailukysymyksissä, 19,7 kuukautta tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa suorissa kanteissa 21,1 kuukautta ja virkamiestuomioistuimen muutoksen haussa 12,8 kuukautta, virkamiestuomioistuimessa keskimäärin 17,1 kuukautta tuo, ja jotain kuukautta toisella tavalla käsitellyissä tuomioissa. Minä kiitän teitä. Olisiko mahdollista vastata kysymykseen 26 kirjallisesti? Se koskee eläkkeitä. Näin kaikki muutkin toimielimet ovat tehneet. Ja nämä luvut, jotka juuri annoitte meille, jotka eivät ole tällä kyselyssä, osa niistä on, mutta voisitteko toimittaa kirjallisena nämä kaikki niin, ettei mitään virheitä tapahdu? Se olisi oikein ystävällistä. Tämä onnistuu kyllä. Kiitoksia. Damit sind wir am Ende. Näin tämän päivän kuuleminen koskien muita toimielimiä on päättynyt. Kiitän esittelijää ja todella kutsun teidät nyt kaikki vielä lasilliselle tuonne alakertaan. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä. Me olemme yhteydessä. Kokous päättyy. Kiitos.